Good afternoon, everyone. If you would like to take your seat, maybe we can start our meeting this afternoon. Hyvää iltapäivää kaikille. Jos istutte alas, voimme aloittaa tämän iltapäivän kokouksen, kuten tavallista. Ensimmäinen asia on esityslista luonnos, ellei mitään huomautettavaa luonnokseen ole uskoakseni. Voimme katsoa esityslistan nä- tällaisenään hyväksytyksi. Minulla on muutama ilmoitusasia. Ensinnäkin Juurin ja Envin yhteinen julkinen kuuleminen ympäristövastuuseen liittyen. Me teemme yhteisen kuulemisen ympäristövastuudirektiivistä huomenna iltapäivällä kello puoli neljä. Jurin kokouksen puitteistossa. It's the ongoing implementation. Kyseessä on toimeenpanokertomusdirektiivistä, joka on yhä käynnissä. Minä rohkaisisin niitä, jotka ovat kiinnostuneet tästä asiasta osallistumaan tähän yhteiseen kuulemiseen. Toinen ilmoitusasia, julkinen kuuleminen liittyen Euroopan unionin lisäarvosta ympäristö, elintarviketurva ja kansanterveyskysymyksissä järjestämme julkisen kuulemisen 25. huhtikuuta kello puoli viisi iltapäivällä. Meillä on ulkopuolisia puhujia paikalla, kuten Todd Stern, entinen Yhdysvaltain erityisedustaja ilmastoalalla, liike-elämän edustajia, kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen edustajia ja tämän lisäksi virastojen edustajia, sellaisia, jotka Envin alalla toimivat. Rohkaisisin teitä siis äh, osallistumaan tähän. Meillä on 21 kielellä tulkkaus saatavilla tänään. Ja kuten tavallista, asiakirjat ovat sähköisesti saatavilla e-meeting sivulta ja tämä kokous lähetään webstreamingin välityksellä verkossa. Nyt mitä tulee 15. joulukuuta, 12. tammikuuta, 27-28. helmikuuta ja 9. maaliskuuta järjestettyjen kokouksien pöytäkirjoihin, ellei mitään huomautettavaa ole. Tämän kokouksen loppuun mennessä nämä pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Seuraavaksi liittyen koordinaattoreiden suosituksiin 21. maaliskuuta järjestetyn kokouksen jälkeen. Suositukset on lähetetty teille sähköisessä muodossa, ellei mitään huomautuksia niihin tule. Voimme uskoakseni katsoa ne hyväksytyiksi. Nyt siirrymme kohtaan viisi esityslistalla. minun tehtäväni on nyt kertoa teille ensimmäisestä kolmikantaneuvottelusta liittyen ETS-järjestelmään. Neuvottelut Euroopan parlamentin 15. helmikuuta omaksumaan kantaan ja 28. helmikuuta neuvoston omaksumaan kantaan. Näitä ei ole, näitä ei oltu päivitetty parlamentin tarkistuksen mukaisesti. Meillä oli ensimmäinen ähm, tärkeimpien poliittisten kohtien käsittely. Meillä oli tietyn jonkin verran parlamentin ja neuvoston välisiä yksimielisyyksiä, joita korostettiin, ja me käsittelimme sääntöjä teknisellä tasolla nimittäin sitä, että tuotantotaso virtaviivaistettaisiin paremmin, että meillä olisi mittapuita, ähm, laadullista arviointia, hiiliraportointia, Pariisin katsaus ja Kreikka mukana. Ja varapuheenjohtaja toi esiin tarpeen Maltan puheenjohtajuuskauden aikana järjestää ylimääräinen trilogi. Tähän maa vastasi myönteisesti. Ja tällä välin saimme tietää, että he eivät itse asiassa ole saatavilla vapaana lisäkokousta järjestämään tässä ETS-asiassa, joten valitettavasti meidän täytyy pitäytyä siinä, mikä oli jo suunniteltu etukäteen. Teknisiä kokouksia järjestetään ennen seuraavaa kolmikantaneuvottelua. Jos asiantuntijat tunnistavat sellaisia aiheita, jotka ovat vielä poliittisia kysymyksiä, ne täytyy sitten palauttaa pääkeskusteluun kolmikantaneuvottelussa tästä huolimatta. Tekniset keskustelut ovat myöskin sellaisia, että neuvottelutiimi niistä sopii. Tässä oli siis minun tiedonantoni neuvotteluihin liittyen. Oh, okay. Now, on our next point. Se seuraava asia esityslistallamme meillä on ECDCn johtaja ehdokkaan kuuleminen seuraavana. So, Madam Amon is here with us. Eli Andrea Amon on täällä kanssamme. Hänet on niin 22. maaliskuuta nimetty ECDCn johtokunta on hänet nimennyt ennen tätä nimitystä. Toimivaltainen valiokunta kuulee ehdokasta Euroopan parlamentissa ja vastaa hän pääsee vastaamaan kysymyksiin, joita jäsenillä on. Meillä on ollut jo Andrea Ammon täällä vieraana tänä vuonna. Me olemme käyneet mielipiteiden vaihtoa hän tuolloin toimii virkatekevänä mm, pääjohtajana. Vuoden 2015 toukokuusta hän toimi siis virkaa tekevänä johtajana ja tiedätte nyt erittäin hyvin ECTCn mm, työn tilanteen. Ja ennen kuin me aloitamme tämän kuulemisen, meidän täytyy teille kertoa menettelystä. Meillä on siis noin maksimissaan 10 minuutin avauspuheenvuoro Daamanilta ja sitten koordinaattorit voivat esittää kysymyksiä tai heidän edustajansa ähm, viiden minuutin ryhmistä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on minuutin kysymys, joka käsittelee yhtä aihetta yhdessä minuutissa. Jos tuo viisi aihetta esiin, niin on erittäin vaikea vastata kahdessa minuutissa. Ja tämän jälkeen 45 minuuttia mahdolliselle seurantakysymykselle. Ja jälleen kerran yksi minuutti vastausta varten. Eli tämä oli ensimmäinen kysymys, kierroskoordinaattorit siis. Toinen kierros, meillä on 12 kysymystä jäseniltä kolmen minuutin ryhmissä. Tämä tarkoittaa sitä, että mitään seurantakysymystä ei sallita, sitä ei voi toisella kierroksella esittää. Ja sitten loppupuheenvuoro oikeastaan maksimissaan viisi minuuttia Andrea Amonilta. Eli tämän todettua, niin Andrea Amon, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät Envi-valiokunnan jäsenet. Minulle on ilo ja kunnia olla täällä tänään. Viimeiset kaksi vuotta olen toiminut eh, Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen virkatekevänä johtajana ja tänään olen johtajaehdokkaana paikalla. Tämä on ollut hyvin kiinnostava ja palkitseva kokemus ja tänään minulla on ilo keskustella siitä, kuinka voisimme viedä eteenpäin yhteisiä etujamme koskien tartuntatauteja. Haluaisin nyt lyhyesti kertoa itsestäni ja sitten esitellä visioni ECD sitä varten tulevaksi viideksi vuodeksi. Olen lääkäri, minulla on kansanterveyden alalta tutkinto Saksasta ja aloitin urani tällä alalla jo 20 vuotta sitten EPI-ohjelman e puitteissa ja tuolloin sen tavoitteena oli ja vieläkin on vahvistaa tartuntatautien valvontaa ja kontrolli Euroopan unionin tasolla. Berliinissä Robert Koch-instituutissa toimin infektiotauti- epidemiologian osastolla Senkin tehtävä on vastaavanlainen kuin ECDCllä. Ja koordinoin, koordinoin muun muassa äh, kansallista vasta- äh, responssitiimiä koskien sillä, silloisia infektioita SARS ja A-influenssa olivat mukana. 2005 aloitin ECDCssä eh, e ähm, valvontakeskuksen eh, johtajana, joka vastasi eurooppalaisen valvontajärjestelmän TESin kes- kehittämisestä. Ja ennen kuin minusta tuli ECDCn verkatekevä johtaja, johtaja toukokuussa 2015 olin resurssihallinnan hallinnassa neljä vuotta. Operatiivisen ja hallinnollisen työn tunteminen ECDssä antaa minulle hyvät valmiudet johtajaksi tulevaa viittä vuotta varten. Ennen kuin menen tarkemmin käsittelemään visiota, niin ECDC-viraston osalta haluaisin kuvailla, millaisessa kontekstissa elämme. Euroopassa yhä enemmän on skeptisyyttä, EU-skeptisyyttä ja Brexit on toteutumassa. Skeptisyys lisääntyy myös koskien tietettä, faktoja ja eh, turvallisuuskysymykset ovat hyvän korkealla agendalla terveydenalan budjetti on paineen alla. Kaikella Euroopassa olemme nähneet, kuinka väestörakenne on muuttumassa, väestö ikääntyy ja maahanmuuttovirtauksia on nähtävissä. Meillä on myös teknologisia muutoksia, jotka tulevat muuttamaan työskentelytapaamme. Näihin kuluu massadata ja e-terveydenhuolto. On myös tapahtunut jo muutoksia, kuten sekvensointi ja sosiaalinen media – Jotta näihin haasteisiin voidaan, voidaan vastata näihin, nämähän eivät ole kansanterveyden eteenpäin Meidän päästävät tasapainoon niin, että vastaamme nykyisiin haasteisiin ja valmistaudumme tulevaisuuteen. Nykyisistä haasteista mm, mikrobilääkeresistenssi ja, ja, ja tu, rokotuskysymykset ovat, saavat paljon huomiota. ECDC tulee toimimaan Euroopan ja maailmanlaajuisen tasolla niin, että että lisättäisiin rokotteiden käyttöä resistenssin lisäämiseksi. On myös tärkeää puuttua ongelmiin, jotka johtuvat rokotusepäröinnistä ja edelleen, jotta YK on kestävän kehityksen tavoitteisiin päästäisiin vuoteen 2030 mennessä terveysalalla HIV, AIDS, hepatiitti ja tuberkuloosiin tuberkuloosia ovat asioita, joiden on pysyttävä korkealla agendassa. Tiedän kokemuksesta, että eh, kyseessä on dynaaminen kenttä ja uusia uhkia voi ilmentyä koska vain. Tästä syystä ECDC on oltava valmiina puuttumaan mihin tahansa eh, terveysuhkiin ja tauteihin ja sen on tuettava maiden järjestelmiä ja valmiussuunnitelmien laatimista johdollani ECDC tullaan keskittymään toimiin, jotka tuovat eniten lisäarvoa sidosryhmillemme. Pyrimme identifioimaan prioriteetteja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa, ja se perustuu indikaattoreille ja tavoitteille. Me arvioimme myös uuden teknologian vaikutuksia omaan työhömme ja sidosryhmiemme työhön ja tuemme näitä ryhmiä siirtymäkauden aikana. Meidän on keskityttävä strategisiin kumppanuuksiin, jotta voidaan löydä synergiaa ja vältetään päällekkäisyys. Tähän vielä kohta palaan. Johtajana pyrin myös optimoimaan työn organisaatiota tekemällä jatkuvalla tavalla parannuksia ja tarkastamalla työmme tuloksia. Näiden toimien kanssa pitäisi saada lisättyä ECDCn tuomaan lisäarvoa ja lisäämään myös näkyvyyttämme sidosryhmiin päin. Voimme puuttua näihin haasteisiin näinä muutoksen aikoina ainoastaan tekemällä yhteistyötä kumppaneiden kesken eu tasolla, ECDCllä, on asiantuntijoita jäsenvaltioissa. Meidän on säilytettävä näin ollen vahvat tehokkaat verkostot näiden asiantuntijoiden kanssa ja varmistaa, että, että ECDC tuo lisäarvoa heidän työhönsä. Tulen jatkamaan tiivistä yhteistyötä EUn toimielinten komission neuvoston ja tietenkin Euroopan parlamentin kanssa, erityisesti tämän ENVI-valiokuntanne kanssa. Tulen myös pyrkimään siihen, että lisätään yhteistyötä enemmän niin YK-virastojen kanssa, kuten EMA, e EFSA e- e- ja muut, muut virastot. EUn naapurimaissa meidän on edelleen laadit, kehitettävä voimakasta kumppanuutta. Globaalilla tasolla ECDCllä on jo nyt erittäin hyvää yhteistyötä maailman terveysjärjestön kanssa ja eri tartuntatautivirastojen kanssa maailmassa. Haluaisin, että tämä yhteistyö vahvistuisi ja tarvittaessa vielä lujittuisi. Olen hiljattain vierailut Afrikan CDCssä viime kuussa ja toivon, että siitä saamme uuden kumppanin. Vuoteen 2022 mennessä tavoitteenani niin on, että ECDC olisi virastöitä, kunnioitetaan sen riippumattomuudesta, korkeasta laadusta ja sen hyvistä neuvoista ja ohjauksesta. Minusta tämä on kaikkein tärkein tavoitteemme. Ilman tätä on aivan sama, mitä teemme, sillä ei ole sitten merkitystä. ECDCn pitäisi olla myös vahva ja luotettava kumppani, joka mahdollistaa jäsenvaltioiden ja Euroopan komission työn niin, että kaikkia Euroopan unionissa tasavertaisesti suojellaan tartuntataudeilta. ECDC e olisi myös havaittava tehokkaasti uhat ja toimittava ajoissa eikä vuotta myöhemmin. Ja myös autettava politiikan tekijöitä e, tekemään näytölle perustuvia päätöksiä. ECDC on vuoden 12 vuoden kokemuksen perusteella saanut hyvän maineen tieteellisenä toiminnan. Meillä on erittäin hyvää henkilökuntaa, motivoitunutta henkilökuntaa kaikkialta Euroopasta. Haluaisin lopuksi siterata runoilija William Pollardia. Menest menestyksen ylimielisyydessä on kyse siitä, että ajatellaan, että se mitä tehtiin eilen riittää huomiseksikin. ECDCn johtajana varmistan, että me emme tällaiseen laakereilla lepäämiseen sorru. Kiitoksia. Paljon kiitoksia Andrea Ammon tästä esityksestä. Kuten mainittua, aloitamme ensimmäisen kysymyskierroksen koordinaattoreista. Muistuttaisin teille, että Teillä on minuutti aikaa kysymykselle ja ehdottaisin, että pitäydytte yhdessä aiheessa kysymystä kohden. Ensimmäisenä Peter Liisa, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Ammon, äh, für Ihre... Niin, kiitokset äh, oikein paljon teidän edistyksestä, Niin Olen todella iloinen. Mehän, meillä ei kahteen ja puoleen vuoteen ollut ECDCssä virallista johtajaa ja uskon, että nyt asia onnistuu. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, mitä te ajattelette konkreettisesti tehdä antibioottiresistenssille ja voisitteko te äh, tehdä ehdotuksia komissiolle, kun on kysymys lainsäädännöstä. Sen vuoksi, että parlamenttina me olemme pyytäneet monta kertaa komissiolta, että ei ainoastaan eläinlääketieteessä, vaan myös äh, äh, ihmislääketieteessä saisimme hieman äh, vankemman panostuksen komissiosta. Toinen liittyy tähän julkisuustyöhön. Ikävä kyllä täytyy sanoa, että eh, meitä on nyt hieman huonosti ihmisiä edustajia paikalla täällä salissa. Esimerkiksi ECRstä ei ole ketään läsnä, vaikka John Boyce, entinen eh, konservatiivijäsen, joka oli mukana käynnistämässä ECDCtä. Mitä te aiotte tehdä, jotta ECDCn rooli eh, vahvistuisi julkisuudessa ja poliittisena päätöksentekijänä? No, Paljon kiitoksia. Amon, olkaa hyvä, otetaan vasta kaksi minuuttia. Ähm, äh, meidän konkreettinen työmme on sitä, että me valmistelemme tätä toimintasuunnitelmaa antibioottiresistenssiin ja me olemme mukana siinä omalta osaltamme antamalla esimerkiksi äh, erilaista tutkimustietoa, riskien, riskien vähentämistä ja äh, valvontaa. Me olemme mukana lain säätämisessä äh, sillä tavalla, että olemme komission käytettävissä äh, pyynnöstä ja antamassa apua. Joten mitä ikinä sitten tarvitaankaan esimerkiksi tiettyjen todisteiden toimittamiseksi siitä, toimivatko jotkin tietyt toimenpiteet, tieteellisiä todisteita siitä, mikä olisi tehokasta, kun taistellaan äh, antibioottiresistenssiä vastaan, me olemme valmiita toimimaan. Mitä tulee antimikrobiaaliseen äh, resistenttyyteen, meidän lippulaivamme on tämä antibioottitietoisuuspäivä. Ja minulle tämä on hyvä esimerkki siitä, millä tavalla me voimme työskennellä tehokkaalla tavalla kasvattamalla tietoisuutta, kun kommunikoimme eri osapuolille, jotka ovat aktiivisia tällä kentällä ja toimita meille materiaalia ja tietoa niin, että kaikilla toimijoilla on yhtäläinen viesti ja että loppukäyttäjät saavat saman informaation. Meidän täytyy tehdä myös yhteistyötä yksittäisten valtioiden kanssa, koska on hyvin tärkeää eri maiden kohdalla, kuinka tämä viesti paketoidaan niin, että se olisi oikeasti tehokas. Ja tätä me tulemme jatkamaan myös tällä muilla aloilla. Jääkö kysymys, Pito-Liisa? Frage haben Sie jetzt ganz am Schluss. Tähän toiseen kysymykseen te sanoitte, että myös muissa kysymyksissä. Eli kysymykseni ei koskenut ainoastaan antibioottiresistenttyyttä, vaan ECDCtä ihan kokonaisuudessaan. Meidän täytyy tehdä enemmän niin, että päätöksentekijöille ja kansalaisille on tärkeää, miksi tämä on tärkeää. No, tämä tyhjä sali osoittaa tämä myös. Ikävä kyllä nyt ajanjakso tai ajankohta on ehkäpä hieman huono, mutta myös ehkäpä teidän täytyisi toimia hieman avoimemmin ja osoittain työ, työnne tärkeyttä. Ää... No, tämä ei nyt ollut varsinaisesti, tämä ei nyt ollut varsinaisesti kysymys, mutta olen yhtä mieltä siitä. mainitsen tämän mikrobilääkeresistenssipäivän. Eh, Minusta tämä oli hyvä tapa, jolla voimme todella saada viesti laajemmalle menemään. Myös sama pätee tähän rokotusepäröintiin me olemme, tiedämme, että kaikki, tätä on karjoilla, mutta meidän on sopeutettava viesti maakohtaisesti ja näin olemme nyt tekemässä niin, että jäsenmaat, jossa tunnetaan kenttä parhaiten, voidaan hyödyntää näitä välineitä ja soveltaa niitä sitten aina kulloisinkin ympäristöön. Next speaker is... Paljon kiitoksia. Edustaja Dalli, SNT-ryhmä sisäarvoa puheemme, olkaa hyvä. And... Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa takaisin äh, tohtori Ammon. On hienoa, että olette täällä jälleen kerran, että voimme keskustella näistä hyvin tärkeistä kysymyksistä, jotka ovat hyvin tärkeitä meille, kansalaisillemme ja vaalipiireillemme. Ähm, te toimitte virkaa tekevänä johtajana kahden vuoden ajan ja osoititte, mihin pystytte. Ja me toivomme, että tulette jatkamaan tässä tehtävässä. Minulla on kuitenkin ähm, hyvin painokas kysymys, joka huolestuttaa monia ihmisiä Euroopan unionissa, äh, kun tuhkarokkoepidemiasta 11 jäsenmaassa äh, raportoitiin. Näihin maihin kuului Romania, jossa oli 3000 111 ähm, tapausta ja myöskin 17 kuolemantapausta 24. maaliskuuta jälkeen. tehdään tiedät, että tuhkarokko on hyvin tarttuma, tarttuva tauti. Tämä tarkoittaa sitä, että yksikään jäsenmaa ei ole täysin tämän epidemian suojasta tai suojassa siltä. Tämä on myöskin erityisen vakavaa, koska koskettaa lapsia. Kuinka tautien ehkäisy- ja valvontakeskus toimii tässä asiassa? Ja mikä ecdc rooli tässä erityisessä epidemiatapauksessa on? Kiitoksia, Dr. Um, measles is... tästä kysymyksestä. Tuhkarokko on esimerkki jossa uskoakseni nyt meillä tietenkin on nämä 11 maata, jossa tautia esiintyy Romaniassa kaikkein eniten, mutta uskoakseni tämä on vain esimerkki siitä, joka osoittaa, että me emme käytä rokotteita <coughs> niin paljon kuin me voisimme ja niin paljon kuin me, meidän tulisi. Millään tavalla en tässä halua osoitella sormella mitään maita, mutta tässä todellakin nähdään esimerkiksi seuraavaa. Romaniassa suurin osa näistä tapauksista on alle nelivuotiaissa lapsissa. Belgiassa uusin taudin puhkeaminen kosketti ennen kaikkea yli 15-vuotiaita. Tämä osoittaa, että epidemiologia on eri maissa hyvin erilainen ja on siis hyvin tärkeää tietää, mikä on se väestön osa, joka on vaarassa. Tässä me voimme auttaa, meillä on tietoa, joka voi auttaa, ja me tarjoamme todella selvää tietoa käyttöön niin, että toimet voidaan kohdentaa. Se on tarpeen nyt. Periaatteessa tämä on hyvin yksinkertaista. Nämä immuniteetti, vastustuskyky, puutteet täytyy kattaa, katkaista tämä tartuntaketju ja tarkastella tapausten ympärillä mahdollisuutta siihen, että muitakin tapauksia esiintyy. Tämä on hyvin yksinkertaista. Jatkokysymys. Kyllä niin todellakin tämä kuuluu todellakin siihen, mistä puhuitte, kun te puhuitte tieteestä ja Mm, rokotekriittisyydestä ja epäilystä ja siitä, että näihin tulee puuttua. Te sanotte, että tämä on helppoa, mutta käytännössä kuinka Euroopan unioni voisi esimerkiksi tarjota neuvoja jäsenmaille, jotta voisimme rohkaista ihmisiä äh, ottamaan rokotuksia niin, että voisimme lopulta esimerkiksi tuhkarokon äh, kitkeä kokonaan pois. Hand, we have... Meillä äh, on tällaisia kommunikointiväline, paketteja terveydentyöntekijöille niin, että he todellakin voivat äh, toimia vanhempien kanssa, antaa informaatiota, ottaa heidän huolenaiheensa vakavasti, mikäli heillä on esimerkiksi kysymyksiä liittyen äh, esimerkiksi rokotteiden turvallisuuteen. Joten tämän mainitsin tässä jo aikaisemminkin. Meidän täytyy tehdä työtä yksittäisten maiden kanssa niin, että voimme sopeuttaa viestit niin, että niitä voidaan hyödyntää kansallisessa kontekstissa. Koska joskus äh, pienten lasten vanhempiin pitää, vanhempia pitää äh, informoida toisella tavalla kuin esimerkiksi nuorison vanhempia. Joten tämä pitää sopeuttaa maakohtaisesti. No, suuntaviivat, no kaikki on olemassa meidän pitää vain varmistaa päätöksentekotasolla, että tämä otetaan vakavasti. Thank you. Next speaker is... Kiitoksia seuraava puhuja. Edustaja Gerbrandi. Much, uh, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tohtori Amon läsnäolostanne odotan äh, innolla sitä, että nyt muutaman vuoden tauon jälkeen ECDC saadaan todellinen johtaja. Kuten Peter Liisikin täällä viittasi, mikrobilääkeresistenssi, sitä itsekin haluan kysyä. Nykyinen komission toimintasuunnitelma umpeutuu tai on jo umpeutunut itse asiassa viime vuonna, eli tarvitsemme uuden. Kysymykseni kuuluu, uskotteko tekin, että tarvitsemme aggressiivisemman toimintasuunnitelman kuin edellinen oli. Otan huomioon vastaukset, joita jo annoitte Peter Liisen kysymykseen, niin mitä ajattelette kansainvälisestä yhteistyöstä? Näytitte kartan, siellä on Kiinan tautien ehkäisykeskus ja muita. Tiedämme, että Superbox kehittyy kansainvälisesti ja missä tahansa Euroopassa, mutta jos emme tuo toimi oikealla tavalla muualla maailmassa, niin, niin tilanne voi olla varsin, varsin vaarallinen. Mikä on käsitykseni tästä? Yeah, regarding the action plan. Um... Niin tästä toimintasuunnitelmasta. Meillähän oli jo toimintasuunnitelma ja arvioimme sitä, taikka komissio arvioi sen, minkälaisia työn tulokset olivat. Ja arviointi osoitti, että saavutimme tiettyä edistystä, mutta vielä on työtä jäljellä ja siksi tarvitaan toimintasuunnitelma. Esimerkiksi tämä One Health-lähestymistapa on tässä huomioitava ja kuten mainitsitte, on, on myös lisättävä EUn läsnäoloa globaalin tason yhteistyössä, kuten sanot, että tämä on aivan totta tällä hetkellä asia, tämä asia on todella globaali. Ja toivomme, että yhteistyö WHOn kanssa ja suurten maiden kanssa maailmassa auttaa meitä puuttumaan tähän asiaan globaalisti ja synergiaa hyödyntäen. Muutaman vuoden ajan on ollut jo tällaista tadfar yhteistyötä Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa. Pyrimme siinä virtaviivastamaan työtä altansin yli. Mielestäni on, on vielä toki alueita, joissa oli ehkä syytä vielä tiivistä yhteistyötä ja tässä ajattelen esimerkiksi Intiaa ja yhteistyötä sen kanssa. Olemme nähneet, että että paljon useita mikrobilääkkeelle resistenssejä ötököitä tulee sieltä päin. Edustaja Gerbrandilla ei ole sarantokysymystä, joten edustaja Uh, Kiitos. Tämä ehkä nyt ole ihan perinteiden mukaista, mutta haluaisin kiittää teitä, koska Vaikeina aikoina, kun ECDsillä ei ollut tai vakaata toimitusjohtajaa, niin silloin hän äh, virkaa tekevänä, sikäli mikäli kun minä olen saanut selville, teki erinomaista työtä. Ja ECDCn henkilökunta arvosti myös hänen työtään suuresta. Hän järjesti uudet tilat, joihin ECDC muuttaa ensi vuonna – ja eh, nyt ECDC eh, e on täysin toimintakykyinen. Kiitokset kaikesta, mitä te olette tehneet eh, roolissanne, koska jotkut niistä, jotka eivät ole seuranneet tätä tarkasti, eivät ehkä ole edes huomanneet, että laitoksella ei ollut johtajaa. Kysymykseni. Mainitsitte, että on välttämätöntä tehdä yhteistyötä muiden virastojen kanssa. Se on tärkeää. Emme me voi kaikki vain toimia omalla takapihallamme. Voisitteko te hieman kertoa tarkemmin, millä tavalla te näette yhteistyön esimerkiksi Eman kanssa, joka on ehkäpä se kaikkein läheisin esineisen kanssa? Yeah, I mean we have already uh, close... Me teemme läheistä yhteistyötä tämän kanssa jo. Ja tämä koskee nimenomaan mikrobilääkkeitä ja rokotteita. Ja se, mitä me teemme, on tuoda kaikki se informaatio, mitä Emealla on ja mitä meillä on, niin että me saisimme paremman mm, pohjan päätöksenteolle. Yksi niistä on tämä yhteinen kahden viraston raportti mikrolääke, mikrobilääkeresistenssiydestä eläimillä ja ihmisillä. Tämä julkaistiin jo 2015 ja uusi versio julkaistaan kesäkuussa. Niin, että päätöksentekijöiden kun he tekevät päätöksiä tästä mikrobilääkeresistenssiydestä, että heillä silloin olisi kaikki kokonaiskuva. Sen lisäksi eh, yhteistyötä teemme myös eh, rokotteiden alalla. Ja tässä katselemme näitä, eh, näitä yhdessä. emme tarkastelee turvallisuutta ja me tehokkuutta. Joten rokotusten hyöty sen jälkeen, kun ne on lisensoitu, voidaan myös tehdä yhteistyössä, voidaan tutkia sitä. Sen lisäksi me emme vain eh, tavallaan tee yhteistyötä työohjelmissa, vaan me suunnittelemme yhdessä myös työsuunnitelmiamme ja ohjelmiamme niin, että katsomme heti alusta alkaen, mitä aiheita voisi olla, jossa me voisimme eh, koota voimamme yhteen. Follow-up question, madam. Seuraava kysymys, edustaja Konetska. Ještě mm, nějaké... Kiitos. Näettekö te mitään aloja, mitä voitaisiin parantaa? Esimerkiksi sitä, miten olette asettaneet puitteet työlle. Voitaisiinko tätä laajentaa? Mitä tehdään esimerkiksi infektiotautien alalla Euroopassa tai lainsäädännön alalla. Voitaisiinko tätä vielä laajentaa? Just to, uh, just to check to... Haluaisin vain tarkistaa laajentamalla tarkoitatte meidän sovellusalamme laajentamista tartuntatauteihin vai niiden ulkopuolellekin? Eli tartuntatautien alla. Uskoakseni meidän perusasetuksenne antaa meille sen pohjan, minkä tarvitsemme. Meillä on mandaatti suorittaa riskiarviointia ja antaa ohjeita ja tarjota vaihtoehtoja valvontatoimiksi. Nämä ovat jäsenmaiden vastuulla Euroopan unionin tasolla komissioon harjoittaa koordinointia. En näkisi, että me tarvitsemme näitä toimivaltoja itsellemme. Hyvin mielelläni teen jäsenmaiden ja komission kollegoiden kanssa yhteistyötä ja tarjoan heille tarpeellista tietoa ja välineet niin, että he voivat ryhtyä sitten itse asiassa itse toimiin taistellessaan kriisejä ja tauteja vastaan. Our next speaker is Madame Dornano. Dornano. merci, Madame la... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä tohtori näistä vastauksista kysymyksen Asiakirjat, jotka on toimitettu tätä keskustelua varten, osoittavat, että teillä on kokemusta terveyskriisien hallinnoinnista tartuntatautien valvonnasta. Muut kuin tartuntataudit ovat varmastikin Maltan puheenjohtajan valtion prioriteetteja eh, johtuen kuolleisuustilastosta, mutta myös näitä infektiotauteja on yhä enemmän. Ei pidä leimata ketään, mutta on selvää, että kun hyvin heikossa tilanteessa olevia väestöä on saapunut Euroopan, se on vaikeuttanut tiettyjen infektiotauteen tilannetta rokotuspeitto on samaan aikaan pienenemässä Euroopassa. Kaksi kysymystä. Millä tavalla aiotte vahvistaa tartuntatautien valvontaohjelmia ja kuinka aiotte varmistaa maksimaalisen, optimaalisen rokotuspeiton tilanteessa, jossa on paljon ristiriitoja koskien tiettyjen rokotteiden sivuvaikutuksia tai myös koskien varastojen puutteellisuutta. Kiitoksia. Okay, thank you for, for, for your questions. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Valvonnan vahvistaminen tartuntatautien osalta on asia, jota työstämme jo nyt jäsenvaltioiden kanssa. Tällä saralla haluaisimme päästä yli nykyisistä ongelmista. Ensinnäkin haluaisimme helpottaa jäsenvaltioiden raportointitoimia. Nykyisellään se on aika vaikeaa heidän mielestään. Ja toisekseen haluamme tämän valvontajärjestelmän tarjoavan datan eh, tehdä heille helpommin käytettäväksi niin, että paljon lyhyemmän ajan sisällä jäsenvaltiossa voitaisiin nähdä, mikä tilanne siellä on. Meillä olisi myös maakohtaisia raportteja, niin että he saisivat katsauksen omasta maastaan ja rakennamme myös kapasiteettia jäsenvaltioissa ja vahvistamme valmiuksia osana sääntöjen panoa ja todella pyrimme katsomaan, että tuemme koulutusta ja tuemme myös laboratorioissa tautien havaitsemistoiminta. Tämä on hyvin tärkeä osa sellaisten tautien ennaltaehkäisyä, jotka voidaan estää rokotteilla, niin että voidaan nämä tartuntaketjut katkaista. Täällä on paljon toimia siis, joihin voimme ryhtyä. Sitten mitä tulee näiden sivuvaikutuksia koskevien väärien raporttien torjuntaan. Tässä voimme toimia ainoastaan tuomalla esille näyttöä ja olemalla avoimia siitä, mitä on tapahtunut ja mitä mahdollisesti tapahtuu samanaikaisesti rakotusten kanssa, vaikkeivat nämä seuraukset sitten johdukaan rokotteista sinänsä. Varastot ovat todellakin ongelma. Teemme tässä yhteistyötä komission kanssa. Meillä on mahdollisesti apua tulossa yhteisistä hankinnoista ja on myös tärkeää, että meillä olisi mekanismeja maiden välillä niin, että maat voisivat auttaa toinen toisiaan. Seurantakysymys, edustaja Nana. Quand je vous parlais de... Niin, kuin puhutte vaikeassa asemassa olevia väestönosia, niin ajattelin niin erityisesti tuberkuloosia, HIV ja mikrobilääkeresistenssiä. Halusin siis tietää, mitä ajattelitte näistä asioista. Ja sitten rokotuspeitosta usein nykyään puhutaan heksa- ja penta rokotteista, ja tämä johtaa siihen, että meillä ei ole sitten normaaleja rokotteita eh, saatavilla, esimerkiksi koirastus, polio ja eh, nämä muut tavalliset Okay. Um, regarding the precarious situation, I'm not uh, quite... Niin, mitä tulee näihin äh, vaikeassa asemassa oleviin väestöryhmiin, en ihan ymmärtänyt täsmällisesti, mikä on teidän kysymyksenne tässä, mutta toki on äh, haavoittuvia väestönosia, joihin vaikuttaa enemmän ainakin kaksi näistä, näistä taudeista, jotka mainitsitte, tuberkuloosi ja HIV. Ja nämä väestönosat on tietenkin maassa tunnistettava ja paras tapa saavuttaa nämä ihmiset ja antaa heille terveydenhoitoa on asia, joka on löydettävä jokaisessa maassa erikseen. Mitä tulee rokotteiden puutteesta? Välitön apu, jota voisimme antaa, koskisi ohjeita siitä, kuinka saa, äh, saatavilla olevia rokotteita voidaan priorisoida. Tämä olisi sellainen välitön apu, jonka voimme tarjota. Ja sitten kysymys on myös, niin kuin sanoin aikaisemmin, kysymys on yhteisistä hankinnoista mahdollisesti tai, tai vaihdoista jäsenvaltioiden välillä. Kesäkuun alussa on tulossa rokotuskokous, jonka komissio kutsuu koolle ja siellä keskustellaan myös tämän tyyppisistä asioista. Thank you very much. Uh, this concludes our first... Paljon kiitoksia. Näin pääsimme ensimmäisen kysymyskierroksemme päätökseen. Siirrymme nyt seuraavalle kierrokselle. Meillä on eri säännöt, eli yksi minuuttia kysymystä kohti. Uh, yksi aihe jokaisessa kysymyksessä, eikä seurantakysymyksiä. Edustaja Feria. Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitos siitä, että olette eh, täällä. Olin edellisessä Euroopan parlamentin valtuuskuntamatkalla mukana ECDC ja voin todellakin vain äh, toistaa, että teette erinomaista työtä. Minulla on muutama kysymys, jotka ovat äh, tärkeitä Portugalin kansalle. Nimittäin te tiedätte varmaankin, että hepatiitti A on, äh, sen määrä on kasvanut voimakkaasti Portugalissa – ja tämä on nähtävissä myös muissa maissa nyt pohjoisemmassa. Millä tavalla ECDC voisi toimia tehokkaammin Euroopan laajuisessa kommunikoinnissa ja läheisemmässä yhteistyössä niin, että voitaisiin nopeammin ja varhaisemmassa vaiheessa puuttua infektiosairauksiin ja että informaatio leviäisi nopeammin? Okei. Okay. Kiitos. Eli siis puhutteko te hepatiitti Asta? No hepatiitti A on yksi niistä asioista, jossa rokotteiden puute näkyy. Ja kuten sanoin, niissä tilanteissa, missä on mahdollista, niin olisi hyvä, että maat auttavat toinen toistaan. Hepatiitti A on tässä tilanteessa juuri nyt se, että se on, ää, ää, sitä on esiintynyt nimenomaan ää, miesten joukossa ja tässä on nyt hyvin kohdennetusti ryhdytty ennaltaehkäiseviin toimiin. Eikä tätä tehdä kommunikoimalla yleisesti suuren yleisön suuntaan, vaan pitää todellakin etsiä nämä kommunikointikanavat ja ne viestit, jotka olisivat äh, näille väestönosille tehokkaita, Ja tässä meillä on jo kuitenkin aika paljon tukitietoa työstä HIV-sairaiden äh, parissa ja äh, tätä verkostoa voidaan käyttää nyt nimenomaan tässä yhteydessä. Mutta rokote tulee olemaan se kaikkein tehokkain toimi tässä. Thank you very much. Now, uh, Mr. Zorinho. Paljon kiitoksia, edustaja Zorinho. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa tohtori Ammon. Olette tehnyt hienoa työtä ja toivon todellakin, että voitte jatkaa tätä työtänne. En usko, että on mikään sattuma, että me tästä mikrobilääkeresistenssistä puhumme. Mehän olemme kaikki huolissamme siitä. Me olemme keskittyneet siihen, että liiallinen antibioottien käyttö eläinlääketieteessä ja maanviljelyksessä lopetettaisiin. Mutta haluaisin nyt puhua tietoisuuden kasvattamiskampanjasta, jonka voisitte järjestää jäsenmaiden kanssa yhteistyössä. Tehän olette nimenomaisesti näistä kysymyksistä järjestettävän teemapäivän ehdot, järjestämistä ehdottanut. Mutta minulla on vielä yksi kysymys, nimittäin vaihtoehtoiset lääkkeet. Tämä on asia, jota ette maininnut tarkemmin ja haluaisin kuulla teidän kantanne ja strategianne liittyen siihen, että tuemme vaihtoehtoisten hoitojen tutkimusta. Ja lopultakin Portugalissa ja muissa Euroopan osissa meillä on ollut hepatiitti A-tautitapauksia. Mitä niihin voitaisiin tehdä? Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Aivan aluksi ensimmäinen kysymys, äh, joka koskee strategioita, joita voimme omaksua vaihtoehtoisten hoitojen tutkimuksen alalla. Tutkimus ei ole meidän alamme varsinaisesti. Näissä tapauksissa voimme vain toimia, jos on raportteja tapahtumasta. Voimme tarkastella tieteellistä todistusaineistoa, tarkastella sitä, mitä tietoa on olemassa tämän kaltaisten hoitojen tukemiseksi ja siihen, että ne ovat tehokkaita. Tämä on ainoa asia, että me voimme tehdä. Voimme tarkastella todistusaineistoa, mutta emme voi varsinaisesti tutkia näitä hoitoja. Se ei ole meidän sovellusalaamme. Ja hepatiitti A liittyen uskoakseni jo aikaisemmin mainitsin, että Tämä on jotakin, mikä koskettaa juuri näitä yhteisöjä miesten kanssa seksiä harrastavia miehiä ja sitä, mitä voimme tehdä asialle juuri nyt. Meidän täytyy kasvattaa tietoisuutta ja ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin ja myöskin pyrkiä löytämään lääketieteellistä apua niihin tilanteisiin, joissa sairaus todellakin esiintyy. Kiitoksia seuraavana edustaja Eek. Dankeschön. Kiitos äh, Arvo Aman. Äh, Multiresistenttiyden myötä kymmeniä tuhansia kuolee Euroopassa vuosittain ja todennäköisesti monia monet tapaukset jätetään pimentoon. Andrew Kattis otti Vas, otti, otti kantaa mikrobilääkeresistenssiyteen ja sanoi, että tämä on suuri uhka ihmisten terveydelle. Ja sen vuoksi tämä uhka pitäisi nopeammin ja eri rintamilla tavallaan siihen pitäisi puuttua. Ja siinä pitäisi olla monia, tai itse asiassa kaikki toimielimet mukana täs, tämä ei saa nyt jäädä vain tällaiseen julkisuustyöhön. Kaksi viikkoa sitten parlamentissa äh, puhut, äänestettiin äh, kaniinin pidon äh, parantamisesta, mutta komissio sanoi heti sen jälkeen, että ei, ei, kun tämä koskee nyt vain niitä maita, joissa on suuria kanifarmeja, eli ei saatu mitään tällaista koko Euroopan laajuista lainsäädäntöaloitetta kanifarmien pitämiseen. Nyt kysyn teiltä ECDCn edustajana, mitä te aiotte tehdä ajatellen näitä uhkeja, jotka liittyvät tällaiseen intensiiviseen eläintenpitoon? Millä tavalla voitaisiin tähän puuttua? Voimmeko olettaa, että, että olisi tällaisia eri eli, eläinlajeihin erikoistuneita raportteja ja että että puututtaisiin esimerkiksi kanifarmeihin, jossa käytetään erittäin paljon antibiootteja, niin että voisimme saada kovapäisen komission vakuutettua. So, um, our, um, remedy. Meidän alamme on nimenomaan tämä mikrobilääkeresistenssi ihmisissä. Ja te puhutte nyt eläimistä ja se ei kuulu meidän mandaattimme, ellei sitten ole pelkoa siitä, että tämä mikrobilääkeresistenssiys siirtyy eläimestä ihmiseen, ihmisiin, jotka hoitavat esimerkiksi näitä lääkkeitä, e, eläimiä. Eli meillä on tämän kaltaisia tilanteita myös ja sellaisiin asioihin me puutumme, mutta e, tämä, mikä koskee eläimiä, niin me emme, työsken- emme voi työskennellä sen asian parissa. Thank you very much. Next. Paljon kiitoksia. Edustaja Schäferk. Well, please. Puheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin kiittää tosiaan sitä, että olette läsnä täältä minä olen itse ollut nyt lähes kolme vuotta täällä parlamentissa ja olen voinut seurata ECDCn toimia. Se alkoi Ebolasta, sikaviruksesta. Ja minun konkreettinen kysymykseni liittyy liittyy myös siihen, mitä Herbrand ja Peter Liise jo täällä sanoivat. Miten menemme nyt eteenpäin, jos katsomme antibioottiresistenttiyttä, eh, joka esimerkiksi Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana sai hyvin paljon huomiota. Te puhutte toimintasuunnitelmasta, mutta Andrius Kaites, meidän komission jäsenemme, sanoi, että eh, infektiosairauksien vastainen taistelu tulee olemaan erittäin suuri asia. Mutta miksi me emme tee enemmän esimerkiksi alueiden komitean kanssa? kaupungin johtajien kanssa, ihmisten kanssa eri alueilta, jotka tulevat tänne Brysseliin. Ja silloin me voimme myös kertoa, mitä täällä parlamentissa esimerkiksi tehdään ja miten tärkeää tämä on, koska jos me emme nyt puutu tähän asiaan, niin meillä on suuri joukko ihmisiä, jotka joutuvat eristyksiin koska he eivät muuten voi parantua tai muuten he tartuttavat. Eli tämä on todellakin vakava. Eikö meillä pitäisi olla vielä tällainen rinnakkainen toimintasuunnitelma esimerkiksi alueiden komitean kanssa ja sitten mietin myös televisiota ja lehtiä, eli tällainen kohdennetumpi toimintasuunnitelma. Olisiko tämä yksi mahdollisuus ja tarvitsisitteko siihen lisävaroja? Okay, thank you. Um, yeah, I mean, uh... Kiitos. Eihän meidän tule tehdä työtä ainoastaan alueiden komitean kanssa, vaan kaikkien uh, elinten kanssa. Vuosikaudet olemme työskennelleet uh, tehdäksemme tästä ongelmasta näkyvän, niin että kiinnittäisimme siihen huomiota ja että se olisi poliittisten johtajien esityslista. No nyt se on siellä. Ja aivan kuten sanoitte, nyt meidän täytyy varmistaa, että me yhdistämme voimamme ja koordinoidusti toimimme, koska mikään ei voisi olla äh, tuhoavampaa kuin se, että ihmiset saavat erilaisia viestejä eri tahoilta. Tämä eurooppalainen äh, antibioottitietoisuuspäivä, jonka mainitsin aikaisemmin, on tärkeä, kuten sanoitte, sen vuoksi, että tässä on erittäin paljon osapuolia, äh, kansalaisjärjestöjä, äh, WHO, komissio ja niin edelleen. Ja nyt äh, he, WHO samanaikaisesti järjestää samanaikaisesti, kun meillä on tämä antibioottipäivä, niin heillä on viikko, teema viikko aiheesta. Eli globaalisti he järjestävät sen. Ja olemme nähneet, että maat ovat nyt kyllä ottaneet itselleen tämän viestin ja käynnistäneet kampanjoita omissa maissaan niiden ryhmien kanssa, jotka ovat tärkeitä. Lääkärit, jotka kirjoittavat reseptejä, lääkärit sairaaloissa, potilaat. Ja olemme myös luennoineet lehdistötiedotuksissa, joten minusta meillä on tässä tällainen monitahoinen lähestymistapa, joka on ainoa asia, puuttua tähän asiaan. Ja tässä äh, sidosryhmissä ei ole kysymys ainoastaan ihmisten äh, julkista terveydestä, vaan myös äh, eläinlääkärit, hammaslääkärit, lääketeollisuus. Eli tässä on todella paljon eri sidosryhmiä, jotka ovat sitoutuneet siihen, että he työskentelevät tämän ongelman parissa. Me olemme jo nähneet tuloksia, mutta näitä tuloksia ei synny nopeasti. Meidän täytyy tässä nyt olla kärsivällisiä ja olla valmiita tällaiseen 5-10 vuoden perspektiiviin. Uh, Paljon kiitoksia. Seuraava edustaja Miljö. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän teitä, äh, onnittelen teitä teidän nimityksestänne ja Tiedän, että te tulette tekemään jatkossakin hyvää työtä. Minä haluaisin nähdä yhteistyötä toista, haluaisin puhua EFSAsta, toisesta virastosta. Meillä on korkeat standardit elintarvikkeissa ne ovat turvallisia. Mutta sitten on erilaisia infektioita, kuten salmonella, listeria, kamp- kampylobakteerit – haluaisin kuulla teiltä hieman enemmän, miten te teette yhteistyötä, miten te informoitte toisianne ja miten mahdollisimman nopeasti voidaan informoida kuluttajia. So the collaboration with EFSA is actually... Uh, Yhteistyö EFSAn kanssa on itse asiassa kaikkein pitkäikäisin yhteistyösuhde, joka meillä on vuodesta 2006 alkaen joka vuosi laadimme tällaisen yhteistyön yhteisön kertomuksen koskien näitä eläintauteja ja muita taudin puhkeamiseen elintarvikepohjaisia tauteja. Meillä on ihmisiä, eläimiä, elintarvikkeita ja rehua koskevaa dataa kaikki mukana. Tämä on tällainen One Health-raportti oikeastaan oikeastaan sillä nimellä kutsutakaan. Ja näin tähän alueeseen pitäisikin pureutua. Tässä nyt itse asiassa teemme enemmän kuin vain yhteisiä analyysejä ja raportin laatimista. Meillä on lehdistötiedotteita ja, ja koskien näitä taudinpuhkeamisia meillä on myös yhteisiä riskiarviointia. Lähestymistapa on siis sekä elintarviketurvallisuuden että kan, kansanterveyden puolelta ja ne yhdistyvät tässä ja näin saadaan vaihtoehtoja toimia varten. Thank you very much. Paljon kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Faria uudelleen, olkaa hyvä. <clears throat> Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ja tohtori Amon, jos siirrymme eteenpäin HIV-tartuntoihin, nämähän ovat olleet suuri huolenaihe Portugalissa varhainen eh, diagnosointi on ensiarvoisen tärkeää, että voimme HIV-virusta hallinnoida, kuten myöskin varhainen lääkitys. Ottaen huomioon nämä seikat. Mikä teidän kantanne on eurooppalaisesta konsensuksesta? Tietenkin me tarvitsemme eh, sitä, että jokaisen maan erityisluontoisuus otetaan huomioon, Ja kuitenkin eh, lääketieteen kehitys on ollut viimeiset 30 vuotta hyvin merkittävää mitä suosituksia voisimme tehdä muilla terveydenhuollon aloilla HIV-kokemuksen pohjalta ja mitä su- suosituksia te sen suhteen tekisitte? Kiitoksia. Aloitan nyt HIVstä. Kuten sanotte, on erittäin, erittäin tärkeää, että diagnoosi tehdään varhaisessa vaiheessa ja että ne, jotka aikaisin diagnosoidaan, saavat myöskin hoitoa. Kuitenkin jos tarkastelemme kestävän kehityksen ähm, tavoitteita, jotka viittaavat nimenomaan hiv ja siihen, että HIV ja AIDS vuoden 2030 mennessä kitketään pois. Äh, nämä eivät ole tavoitteita, joita nykyinen lähestymistapa pystyy saavuttamaan. Voimme onnistua siinä vain, jos keskitymme enemmän ennaltaehkäisyn hoiveen osalta. Ja tätä nimenomaan me pyrimme ajamaan. Sitä, että vaikka on hienoa, että nyt hoitoa on saatavilla ja että HIV eh, tartunnan saanut ihminen voi elää lähestulkoon normaalia elämää, täytyy kuitenkin tuoda esiin, että elämänlaatu on parempi, jos on hoi negatiivinen. Tämä on jotakin, mitä meidän tulisi enemmän inhimillisestä ja eettisestä näkökulmasta tuoda esiin, mutta myöskin taloudellisesta näkökulmasta, sillä nämä hoidot eivät ole halpoja. Myöskin tätä ajatellen todellakin on hyödyllistä pohtia sitä, kuinka me voisimme HIV-torjuntatoimiamme vahvistaa. Ja periaatteessa tämä on sitä, mitä meidän pitäisi tehdä yleisesti ottaenkin. Meidän keskuksemme nimi on tautien ehkäisy ja valvonta. Eli myöskin tämä ehkäis- ehkäisevä osio työssämme pitäisi käynnistää tämän ja muidenkin tautien kohdalla. Thank you. Madam. Kiitoksia. Edustaja Dali. Thank you, Chair um, and Dr. Amon. But it's because it's an interesting... Um... Kiitoksia, Dr. Amon Tämä on hyvin kiinnostava asia ja paljon taas kysymyksiin. Teillä oli paljon asioita jo alo- aloituspuheessanne. Haluaisinkin todeta, että olette hyvin voimakas sanoinen, kun totesit, että meidän on varmistettava se, että toimiin ryhdytään välittömästi eikä vuotta myöhemmin. Varmaankin viittasitte tässä tiettyihin tilanteisiin. Joskus on kuitenkin helpompi sanoa, että on ryhdyttävä toimiin välittömästi, mutta byrokratia ja monet muut asiat oikeastaan vaativat paljon aikaa ja kestääkin kauemman, kauemmin kuin tarpeen ennen kuin toimiin ryhdytään. Tässä puhumme kuitenkin hyvin tärkeästä asiasta ja on yhtä mieltä kanssanne. Toimiin on todella ryhdyttävää välittömästi mieluummin eilen kuin huomenna. Kuinka aiotte toimia, kuinka aiotte puuttua tähän asiaan ja saada sen toteutuman käytännössä, kun tämän tapaisia tilanteita ilmenee? kuinka varmistatte, että välittömiin toimiin todella ryhdytään? What I was refer- Se, mihin viittasin, koskee näitä nopeita riskiarvioitamme. Yleisesti ottaen työmme, joka koskee uhkien varhaissa havaitsemista, me todella ponnistelemme sen eteen, että varmistamme sen, että voimme maailmanlaajuisesti ikään kuin käydä läpi nämä huhut niin, että voimme jo havaita jo varhaisessa vaiheessa kehityskulut, jotka saattaisivat vaikuttaa Euroopan unioniin. Sitten teemme riskiarvioinnit. Riskiarvioinnissa annamme aina vaihtoehtoja ennaltaehkäisyä varten, eikä vain ennaltaehkäisyä, vaan myös valvontaa varten. Kuten sanoitte, jotkut näistä tasoista, ta, asioista ovat äh, sellaisia, jotka voidaan nopeasti täytäntöön panna ja joilla voidaan äh, ratkaista joku kriisi tai taudin puh, puhkeaminen äh, nopeasti, mutta ei pitkällä aikavälillä. Pitkän aikavälin toimet joskus todella edellyttävät kapasiteetin vahvistamista ja rakenteiden muuttamista ja välineiden täytäntöönpanoa ja niin edelleen. Nämä ovat asioita, joita, jo, jonka näen tärkeänä, kun ajatellaan yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa niin, että voimme tukea heitä ja voimme pystyä käsittelemään näitä asioita varhaisessa vaiheessa. Meille kysymys on siitä, että nostetaan valmiustasoa ja terveysturvallisuutta uudelle tasolle niin, että autamme todella jäsenvaltioita toimimaan omassa maassa. Thank you, <clears throat> madam. Ah. Kiitoksia. Nyt viimeinen kysymys tuleekin minulta. Haluaisin kysyä teiltä, mitkä ovat kaikkein tärkeimmät haasteet, joita kohtaatte viraston johtajana? Puhun tässä talousarviokysymyksistä ja resursseista. Jos voisitte lyhyesti tätä kapasiteettikysymystä ECDCn johtajana käsitellä. Kyllä todellakin, kuten sanoin, meillä on luonnollisesti taloudellisia haasteita, joita me kohtaamme. Ja nyt vuoden 2018 alussa tämä 10 prosentin ähm, työntekijäleikkaus, joka on vuodesta 2014 ollut käynnissä, toteutuu ja ehkäpä lisää leikkauksia meidän resursseihin tulee tapahtumaan. Tätä tarkoittaa, meidän pitää keskittyä niihin toimiin, joissa saamme kaikkien eniten aikaan. Tämä on jotakin, missä meidän täytyy todellakin selvittää se, kuinka vaikutusta me voimme arvioida. Tätä tarkoitin, kun puhun tavoitteista ja indikaattoreista. Ja meidän täytyy myöskin sitoutua vuoropuheluun sidosryhmien kanssa. Me voimme tietenkin ehdottaa toimia, jotka uskoaksemme luovat isä, lisäarvoa kaikkein eniten, mutta meidän täytyy sidosryhmiemme kanssa tarkastella tilannetta ja katsoa sitä, mikä heidän mielestään on heille kaikkein arvokkainta. Sitä tarkoitin tällä huomiolla on tärkeää, että me maksimoimme vaikutuksemme sillä, jos me tuotamme jotakin, mikään riippumatonta korkeatasoista, mutta jää käyttämättä, kukaan ei sitä käytä. Teemmepä tämän tehokkaasti tai emme, kyseessä on resurssien haaskaus ja sillä mitään väliä. Näin ei tulisi toimia. Meidän pitäisi todellakin keskittyä niihin asioihin, jotka ovat hyödyllisiä ja sitten nämä asiat tehdä mahdollisimman hy- tehokkaasti. Paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, kiitoksia näistä kysymyksistä. Ja nyt loppupuheenvuoro luonnollisesti ähm, tohtori Amon voi tehdä yhteenvedon kaikista näistä seikoista, joita tässä on mainittu tai kysytty. Ja teillä on viisi minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Kiitos. Haluan kiittää teitä kaikista teidän kysymyksistänne. En ehkäpä nyt eh, vastannut niin, niin laajasti kuin olisitte halunneet, mutta ne antavat minulle myös hieman tietoa siitä, mikä on teille tärkeää. Ja voitte olla varmoja, että käymme nämä asiat lävitse ja sitten katsomme, miten tämä voisi hieman ohjata meitä siinä, mitä me esityslistallemme tulevina vuosina laitamme. Aiheet ovat niitä, mitä oletinkin. Ne ovat myös niitä aiheita, jotka meidän, ovat meidän painopisteitämme. Viime vuodet ovat kuitenkin osoittaneet, että meidän täytyy kaikkien olla tietoisia siitä, että kaikki mitä suunnittelemme saattaa heittää äh, häränpyllyä jostain yllättävästä kriisistä, joka voi olla jokin pandemia, joka iskee ihan koska tahansa ja silloin kaikki muu jää taustalle. Eli mitä ikinä me suunnittelemme, niin se ei välttämättä sitten pysy siellä esityslistalla koko jaksoa. Varsinkin tämä viimeisin kysymys antaa minulle mahdollisuuden myös kertoa se, että meidän täytyy tulina vuosina ehkäpä myös työskennellä negatiivisten painopisteiden parissa. Ja se on välttämätöntä mutta me emme välttämättä kykene siihen nykyisillä voimavaroilla. Esimerkiksi liittyen maapallon laajuiseen, maailmanlaajuiseen yhteistyöhön, se vaatii aika paljon resursseja sekin. Meidän täytyy tulla toimeen sillä, mitä meillä on, ja katsoa, mitä mahdollisia optioita sitten olisi laajentaa työtä. Mutta jos niitä ei ole, näitä optioita, niin silloin meidän täytyy tehdä, mitä me, kykenemme. Ja siihen pyydän teiltä myös ymmärtämystä. Eli me emme ehkäpä kykene tekemään ihan kaikkea, mitä me haluaisimme tehdä. Tärkeää on myös se, mitä viimeksikin sanoin, että keskustelut näistä tehokkuuseduista, toki minä tuen sitä, mutta en haluaisi kuitenkaan eriyttää tätä siitä, Äh, miksi me olemme täällä. Meidän tarkoituksemme on äh, tunnistaa ja kommunikoida tarttuvista taudeista ja niiden uhista. Ja jos sitten tämä tällainen äh, tehokkuusajattelu vaikuttaa tähän työhön, niin se ei ole hyödyllistä. Joten haluaisin vain sanoa, että tämä tehokkuuskeskustelu ja se mandaatti, mikä meillä on, tar- on tarkoitettu niille asioille, jotka meidän mielestä ovat tärkeitä ja me voimme tehdä ne mahdollisimman tehokkaasti. Ja tämä on tavoitteeni, että organisaationa, organisaationa me todellakin kykenemme poistamaan ne osiot, jotka vievät meiltä resursseja ja jotka eivät ole tarpeellisia joten tämän teen mielelläni. Mutta en halua tehdä kompromissia meidän tarkoitusperimme. Joten me haluamme keskittyä tarttuvien tautien parissa tehtävään työhön. Paljon kiitoksia, tohtori Ammon, hyvät kollegat. Näin päättyy ECDCn johtaja, ehdokkaan kuuleminen. Me keskustelemme asiasta koordinaattoreista koordinaattorin kanssa huomenna ja sitten annamme parlamentille suosituksen. Paljon kiitoksia, tohtori Amon. Now, dear colleagues, we move. Nyt, hyvät kollegat, me siirrymme esityslistan kohtaan seitsemän. Kyseessä ovat, äh, on mietintöluonnoksen käsittely. Sen on Sepp Dans laatinut. Kyseessä ovat Euroopan unionin kestävyyttä edistävät toimet. Aloitamme keskustelun esittelijän puheenvuorolla. Teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. And, uh, thank you to colleague. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän kollegoita tuestanne. Minusta meillä on oikein hyvä viestintä täällä veri, varjosittelijöiden toimistojen välillä. Olen oikein iloinen siitä. Meillä on tässä nyt todella valtava asia, siis kestävän kehityksen tavoitteet. Se tietenkin koskettaa melkein kaikkea näkökohta Euroopan työssä. Ja jos on näin kattava asia, on aika vaikea saada aikaan toimintasuunnitelma, joka kattaisi kaikki työ, kaikki toiminta-alueet yksi kaikkein tärkeimmistä asioista, jonka tässä halusin tehdä selväksi mietinnössämme koskee ajatusta, että kyseessä ei ole ainoastaan hyvin kattava tarkastuslista, mitä kaikkea on tehtävä, eikä ainoastaan vain kattava toimintaohjelma, vaan kyseessä on myös instituutioiden välinen viestintäprosessi ja kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason väliset viestintäprosessit. Jos haluamme päästä tavoitteisiin, ei riitä, että luodaan jotenkin ontuvaa suunnitelmaa niin, että näihin tavoitteisiin päästään, vaan enemmänkin on kysymys siitä, että osoitetaan, kuinka aiomme tulevaisuuden työn kautta saavuttaa nämä tavoitteet. Nämä eh, Tavoitteet on allekirjoitettu kaikissa jäsenvaltioissa ja Euroopan unionissa. Kollektiivisesti tavoitteena eh, on horisontaalisesti kaikki Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden valtuudet, myös yksittäisten kansalaisten ja, ja kansallisten ja paikallisten hallitusten työ on siis hyvin tärkeää, että pohdimme, kuinka näihin tavoitteisiin päästään yhdessä ja kuinka millaisia mahdollisuuksia eri toimialoilla on päästä tavoitteisiin ja kuinka, kuinka mittaamme edistystä. Ottaen huomioon, kuinka kattavasta harjoituksen on kysymys, niin vain muu, kuitenkin vain muutamassa valiokunnassa parlamentissa annetaan lausunto tähän mietintöön. Tämä mielestäni tulee rajoittamaan sitä teknistä osaamista, jota meillä on saatavilla, mutta, mutta näin voidaan myös käyttää luovuutta ja voimme tarkistuksien kautta todella kattaa koko tämä Euroopan unionin toiminnan kenttä, johon viittasin. On hyvin tärkeää, että tunnustamme kaikki ne toiminta-alat, joissa kestävän kehityksen tavoitteisiin pyritään ja kuinka sillä voidaan parantaa elintasoa, ei ainoastaan kestävä, eh, kehittyvissä maissa, vaan myös täällä Euroopan unionissa. Tässä on hyvin lyhytty, lyhyt mietintö, vain 800 sanaa ilman perusteluja. Kun, kun ala on näin kattava, niin teksti ei ehkä tuo esille aivan oikeutta, mutta toivon, että rakenne on sellainen, että voimme sitten saada liha luiden ympärille tarkistusten kautta. Ja siinä vaiheessa tietenkin voidaan tuoda myös uusia ajatuksia siitä, kuinka päästä päästäisiin näihin laajoihin tavoitteisiin. Olen kuitenkin pyrkinyt muutamat asiat saamaan tässä esille näissä rajoissa. Pyrimme tuomaan kontekstia esille koskien tulevaa etenemissuunnitelmaa Euroopan unionissa ja varmistaa se, että, että johdonmukaisuus on tärkeä kestävän kehityksen tavoitteiden osalta sekä nykyisten että tulevaisuuden ohjelmien kannalta. Kun meillä on unionin laajuinen lähestymistapa, niin monien sidosryhmien välinen foorumi olisi hyvin tärkeä osa sitä. Näihin tavoitteisiin ei voida päästä kuulematta näitä eri tasoja. Tähän tarvitaan hallituksen lisä, hallitusten lisäksi myös kansalaisyhteiskunnan panos. Olen pyrkinyt käsittelemään yksittäisesti näitä eri tavoitteita ja huomioiden Pariisin sopimuksen ja myös virtaviivaistamaan näitä tavoitteita mm, paremman sääntelystrategian ja olen pyrkinyt tunnistamaan ne alueet, joissa politiikan teko on vienyt Euroopan unionia kauemmas näistä tavoitteista. Esimerkiksi tämä biopolttoainekysymys, näihin on viitattu suorasanaisesti. Tässä mietinnössä on tunnustetaan, että kyseessä ei ole win-win-prosessi kaikille, vaan kyllä täällä on selvästi häviäjiä myös, kun ajatellaan työtehon on ryhdyttävää, erityisesti koskien kestävää kasvua ja kestävää teollisuutta. On tullut aika muodikkaaksi väittää, että on yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin ja on tullut muodikasta väittää, että on olemassa ongelmia, jotka eivät ole olemassakaan, mutta on ongelmia, jotka ovat olemassa erityisesti teollisuudessa, jossa on hy- joilla on, hyvä, joiden, joilla on hyvin suurta vaikutusta planeettaan ja ilmaston, Me emme voi eh, esittää ikään kuin, että jatkaisimme kestävällä tiellä pumppaamalla samalla eh, rajoittamattomasti hiilidioksidia ja muita kasvia ilma, ilma kehän kyllä jo, jostakin teollisuuden alasta on päästävä eroon. Se on mahdoton välttää ja ihmiset, jotka tästä kärsivät, niin heitä ei saa jättää yksin. Kyseessä on kollektiivinen prosessi, se edellyttää kaikkien mukaan tulee myös niiden, jotka ovat näillä, nä, tässä teollisuudessa töissä. Siksi oikeudenmukainen siirtymäkausi on niin tärkeä asia, josta täälläkin keskustelemme. Olen aloittanut tekemään tarkist- tarkistuksia. Tämä on aika omituinen tapa toimia täällä. Näinhän täällä tehdään. Olen siis ryhtynyt tekemään tarkistuksia omaan tekstiini ja joissakin tarkistuksissa pyritään tuomaan lisää yksityiskohtia tähän moni, monien sidosryhmien foorumikysymyksiin. Tämä on juuri se ala, jossa voimme oppia toinen toiselta, mutta Tämä ei voi olla vain toimielimelle jätettävä asia josta niin kuin alaspäin toimitaan ja täytäntöpannaan lainsäädäntöä paikallisella tasolla vaan kyllä tämän on oltava kollektiivinen prosessi, jossa toimitaan molempiin suuntiin. On otettava oppia hyvistä käytännöistä, ihan sama mistä ne tulevat, joskus unionin tasolta, mutta usein ei unionin tasolta, vaan paikalliselta tasolta ja erityisesti kaupunkien tasolta. Ja tässä haluaisin osata tunnustusta alueiden komitealle. Siellä on paljon tehty työtä sen suhteen, kuinka näitä hyviä käytäntöjä kehitetään ja kuinka minkälaiselta nämä toimivat työsuhteet, työsuhteet voisivat näyttää. Ja toivon, että voisimme todella luoda parlamentin, neuvoston ja komission välisen yhteistyörakenteen niin, että voidaan vahvistaa näitä hyviä työ, hyviä käytänteitä ja poistaa esteitä ja mm, niitä saataisiin kaikki toimit mukaan. Toivon, että kollegat reippaasti tekevät tarkistuksia omien kokemustensa perusteella koskien hyviä käytäntöjä ja myös, ja myös näitä esteitä me tarvitsemme visioita, kun puhumme tästä. On, on toki tärkeä puhe siitä, missä ollaan. Niin meillä on nyt nämä tavoitteet asetettuna. Tässä valiokunnassa on tehnyt tärkeää työtä. Meidän on huomioitava se, miltä Euroopan unioni tulee näyttämään tulevina vuosina. Ja kyllä tämän asian pitää olla osa sitä prosessia. Ja todella nyt osoitankin näkemyksiä kollegoita. Kiitoksia. Thank you very much. Now... Paljon kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille. Ensimmäisenä edustaja Faria. Hmm. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi antakaa minun kiittää esittelijämme Sepp Dansia tästä mietinnöstä. Minä olen itse asiassa varjoesittelijänä Mietintöluonnos ähm, tarkastelee haasteita, joita meillä on Euroopan unionissa edessämme ja pyrkii ratkomaan Agenda 2030 kestävän kehityksen alalla ja vuoden 2015 YK-huippukokouksen kestävän kehityksen tavoitteita. Uskoakseni Euroopan unioni on nyt tilanteessa, jossa meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tarttua kestävän kehityksen johtorooliin. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia, mutta tiukkoja, kun pyrimme toteuttamaan ja toimeenpanemaan 2030 agendaa mitään. Epämääräisyyttä ei saa olla. Meillä täytyy olla kestäviä ratkaisuja. Joten maailmanlaajuisia suuria haasteita voisimme käsitellä. Asiat ovat muuttuneet. Meillä on globaaleja haasteita, kuten talouskriisi, finanssikriisi, ilmastonmuutos. Kaikki nämä asiat luonnollisesti liittyvät toinen toisiinsa poliittisesti, yhteiskunnallisesti taloudellisesti, niitä ei voida ratkoa erillään, kuten esittelijä tässä aivan oikein tuo esiin. Ja tämä ohjelinja mietinnössä oli mukana sen laatimisessa ja se osoittaa, että visio on avain asemassa. Meillä oli olla todellakin toimintasuunnitelma, jos me todella kestävää kehitystä haluamme saada aikaan. Meidän täytyy virtaviivaista Euroopan unionin politiikkaan, jos haluamme edustaa sellaista kunnianhimon tasoa, jota Agenda 2030 vaatii. Monet asiat näistä ovat sellaiset Euroopan unionin agendat ja politiikan alat, ne jo kattavat, mutta emme saa unohtaa, että ei tämä riitä, jotta nämä kestävän kehityksen tavoitteet todellakin saavuttaisimme. Eli hyvät kollegat, periaatteessa tämä mietintö luonnollisesti on vielä luonnosvaiheessa, mutta se tuo esiin ajatuksia ja aloja ja osoittaa sen, missä kestävän kehitykseen liittyvän politiikan yhteyspuutteet ovat Nämä ei ole olla hyvin vakavia seurauksia. Meidän täytyy olla pitkän aikavälin toimia, joita koordinoidaan oikein, jotta voisimme johdonmukaisuutta parantaa ja myöskin tukea kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa. Tarvitsemme tulostaulukon, jotta voimme mitata, kuinka hyvin olemme vuoden 2030 tavoitteiden linjalla. Ja meidän täytyy esimerkiksi nämä 17 kestävän kehityksen tavoitetta saavuttaa ja prioriteetit näkisimme niiden osalta, mikä tilanne on. Tämän lisäksi mietintö vetoaa myöskin komissioon, jotta se tekisi lupaamansa ja varmistaisi sen, että Agenda 2030 tavoitteet virtaviivaistetaan Euroopan unionin politiikkaan – jonkinlaisen käytännöllisen, käytännönläheisen toimintasuunnitelman kautta. 22. Ähm, ähm, marraskuuta viime vuonna komissio tiedonannossaan mainitsee nämä kestävän kehityksen tavoitteet, jotka on muotoiltu vuoden 2030 agendassa, mutta se ei mene yksityiskohtiin sen osalta, kuinka 2030 agenda muotoutuu. Esimerkiksi komissio ehdottaa, että, että meillä olisi monien välinen foorumi, jossa olisi mukana tukea ja tiedonvaihtoa parhaiden käytänteiden osalta, mitä tulee kestävän kehityksen tavoitteisiin kaikilla sektoreilla jäsenmailla ja Euroopan unionin tasolla. Mutta komissio ei sano tämän enempää. Tämähän on melkoisen epämääräinen ehdotus. Minä ehdottaisinkin siis, että tarkistusten kautta luonnollisesti tehdään läheistä yhteistyötä Estelle Dansen kanssa. Me lisäisimme kestävän kehityksen tavoitteita. Ne ovat ähm, ytimessä ja parlamentissa me voimme hyödyttää kaikkia kansalaisia tämän kautta, kuten esittelijäkin tässä mainitsi jo. Siis Kiitoksia. Seuraava puhelistallani niin on edustaja Gerbrandi. Kiitos äh, ja haluan kiittää Sepp hänen mietinnöstään. Mutta aloitan tästä komission tiedonannosta. Ja kun yleensä suhtaudun positiivisesti komission työhön, niin nyt täytyy sanoa, että olin järkyttynyt, kun luin tämän tiedonannon. Tämä on järkyttävän heikko Ainoa, mistä olen samaa mieltä, on tämä otsikko. Ja mikä minusta oli todella hämmästyttävää on se, että Euroopan komissiolta on, siltä on mennyt kokonaan tämä keskeinen pointti. Kehityksen. Tämä kestävän kehityksen. Niin kestävän kehityksen tavoitteet. Ja se on mahdollista vain, kun siirrytään myös äh, kestävän talouden pariin. Ja siinä, missä kestävän kehityksen tavoitteilla voisi olla jotain yhteistä äh, komission äh, suuntaviivojen kanssa, ja täytyy sanoa, että sitä ei ole paljon. Meillä on valtavia haasteita Euroopassa työpaikkojen luominen, ikääntyvä yhteiskunta, Syyria, pakolaiset, mutta yksi suuri haaste, joka ohittaa ne kaikki, on tämä askel kohti kestävän kehityksen tavoitteita. Me kykenemme ratkaisemaan nämä muut äh, haasteet vain ja ainoastaan, jos me kykenemme siirtymään kestävään talouteen. Ja komissiota tämä on mennyt täysin ohitse, enkä ymmärrä sitä. Parlamentti teki komission ensimmäistä varapuheenjohtajasta vastuullisen äh, näissä asioissa. Ajatus oli se, että hän tavallaan laatisi tällaisen äh, uuden agendan tulevaisuutta varten, jossa kestävä kehitys olisi kaikkien muiden poliitikkojen äh, ydin, mutta näin ei ole käynyt. Jos katson esimerkiksi sivua seitsemän alareunassa, siinä sanotaan, että Euroopan sosiaalimalli ei ole kestävä, löytyy sana kestävä, mikäli kasvu jää nykytasolle. Ei, ei. Sosiaalimalli on kestävä ainoastaan, jos me kykenemme tekemään meidän talouksistamme kestäviä. Ei se riity mitenkään tähän perustalouteen ja sosiaalimalleihin ja muihin. Tässä on kysymys kestävyydestä. Jos Amerikka sanoo Amerikka ensin, niin ei meidän pidä vastata Eurooppa ensin. Ei, vaan kestävyys ensin. Tämän pitäisi olla se viesti, emmekä me tee näin. Katsokaa esimerkiksi monimuotoisuutta. Se on meidän vakuutemme elämän puolesta. Ja biodiversiteettipolitiikassa olemme vasta päässeet hieman eteenpäin ja emme ole tavoittaneet mitään tavoitteistamme. Ja mitä komissio tekee? Istuu tuolillaan. Ehkäpä komissio ja se vielä yrittää tässä olla aktiivinen, mutta tämän asian pitäisi olla esityslistan kärjessä. Joten tämä on todellakin suuri pettymys ja painotan tätä nyt niin vahvasti tänään, koska me olemme nyt tien risteydessä. Meillä on Brexit. Se on negatiivista tietenkin, mutta meillä on valtava mahdollisuus nyt kääntää Euroopan politiikan suuntaa. Me voimme tarkistaa nykyistä monivuotista rahoituskehitystä ja tulevia. Ja entä sitten ESIR? ESIR, me, on yksi asia. Me olemme investoineet asioihin, jotka vaikuttavat negatiivisesti monimuotoisuuteen ja ympäristöön ylipäätään. Meidän täytyy investoida ympäristöön ja luontoon uudelleen, vaikkakin se maksaa. Eli esir pitäisi muuttua. Yhteinen maatalouspolitiikka on toivotonta. Eli tämä on hyvin mielenkiintoinen aika. Ja sitten komissio tekee tällaisen yleistrategian kestävyydestä. Eikä tässä ole mitään muuta kuin tämä otsikko. Joten komissio voisi tehdä tämän homman uusiksi ja sitten me voimme käynnistää sen jälkeen oman työmme. Mutta odotan kuitenkin mielenkiinnolla komission vastauksia. Ja haluaisin mielelläni seuraavan kerran kuulla varapuheenjohtaja Timmermansia täällä, jota hän voisi esittää, miksi hän tuhlaa meidän aikaamme tällaisella tiedonannolla. Thank you. Kiitoksia. Seuraava puhujamme on edustaja Eek. Ja, vielen dank. Kiitos. Olen samaa mieltä kollegan kanssa tässä. Marraskuussa 2016 Euroopan komissio sanoi, että yhteiskunta kunnilla on paljon kestävän kehityksen ongelmia, ympäristön likantumista ja ilmastonmuutosta ja ei-kestävää e- energiaa. Tästä olen samaa mieltä, mutta täytyy sanoa, että olen todella pettynyt, koska tässä komission tiedonannossa ei ole mitään visioita, ei mitään visioita, jossa näytettäisiin, että kannettaisiin poliittista vastuuta, joka on täysin välttämätöntä, jotta nämä identifioidut ongelmat saadaan ratkaistua. Miten voi olla, että komissio puhuu tiedonannoissaan äh, kestävästä äh, äh, tai siis ei ylipäätään puhu kestävästä esimerkiksi kulutuksesta. Tällähän, tällähän pitäisi olla prioriteetti, koska me puhumme siitä, että ollako vai eikö tällä planeetalla ja millä tavalla me tällä planeetalla elämme seuraavat vuosikymmenet. Eli haluaisin että komissio lukisi tämän ympäristöviraston tekemän raportin, jossa sanotaan, että maapallon elintilasta hyvin suuri osa on vaarassa ja että esimerkiksi tehomaatalous vaarantaa sitä ja YK ja maatalousjärjestöt ovat selkeästi osoittaneet, miten maatalouskäytänteet käytänteet heikentävät äh, maaperän tasapainoa ja intensiivinen äh, maatalous vähentää luonnon monimuotoisuutta. Ja haluaisin, että Envi-valiokunta vaatisi äh, että komissio hyödyntäisi Hilal Elvan raporttia ja suosituksia. Hän on siis YKsta. Ja hän vaatii suurta vallankumousta perustavaa laatua olevaa vallankumousta, jossa kulutus ja tuottaja mallit täytyy uudistaa. Komission ehdotukset eivät riitä nyt mihinkään. Tämä komission tiedonanto ei ole kunnianhimoinen, se on ylimalkainen, se on ignorantti, se on vastuuton. Ja Sarlanissa sanotaan, että jos välinpitämättömyys tekisi kipeää, niin kaikkiin sattuisi. Kiitos. Thank you, Mr. Eck. Kiitoksia, edustaja Eck. Ja nyt minun täytyy antaa puheenvuoro itselleni. Pahoittelen, hyvät kollegat, en olettanut, että tätä kokousta joutuu sen johtamaan juuri nyt. Mm, mm, mm. Pyrin myöskin pitämään aikarajoissa. Aivan aluksi haluaisin liittyä näihin kollegoihin, jotka sanoivat, että minä olen hiukan pettynyt nähdessäni komission tiedonannon kysymykseen liittyen, sillä tämä on hyvin kaukana siitä, mitä todella tarvitsemme, jotta saavuttaisimme ähm, kestävän kehityksen ähm, tavoitteet. Ja aivan selvästikin tarvitsemme vahvempaa Euroopan unionin politiikkaa jotta olisimme nyt kestävän kehityksen tavoitteiden linjoilla. Mutta haluaisin tässä keskittyä enemmän esittelijän mietintöön. Haluaisin kiittää häntä val- lämpimässä. Tämä on erittäin hienoa työtä mielestäni. Mutta haluaisin nyt pohtia, mitä voisimme tehdä tälle asialle tällä hetkellä. Erityisesti tässä yhteydessä kiinnitän huomiota viittauksiin mietinnössä, jossa pyydetään komissiota saattamaan Euroopan unionin säätely ja toimet äh, kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa samoille linjoille. Tässä edustaja Gerbrandi jo mainitsikin ilmastokysymykset ja on hyvin tärkeää, että me huolehdimme siitä, että nykyinen ilmastopolitiikka ja toimet Euroopan unionissa ovat Pariisin sopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia. Tässä viittaisin myöskin kiertotalouteen ja resurssitehokkuustavoitteisiin, sillä uskon myöskin, että ei riitä vain jotakin kosmeettista tehdä Euroopan unionin talouden eteen. Me tarvitsemme jotakin aivan uutta. Viittausalueisiin ja kaupunkeihin, kaupunkeihin on vielä hyvin tärkeää myöskin, mutta olen silti sitä mieltä, että on olemassa asioita, joiden suhteen mietintöä voitaisiin vahvistaa tai parantamisen varaa olisi. Aivan aluksi olen sitä mieltä, että me todellakin nyt tarvitsisimme komissiolta systeemisen skannauksen koko Euroopan unionin politiikan ja rahoituksen alalta. Myöskin jäsenmaiden rahoituksen alalta pitäisi arvioida se, ovatko nämä meidän kestävän kehityksen tavoitteidemme linjoilla ja Euroopan unionin strategian linjoilla, sillä uskoakseni mitään systemaattista valvontaa tai äh, skannausta, katsausta asiasta ei ole eri politiikan aloilta siitä, kuinka ne palvelevat kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Ja muutamia huomautuksia esimerkiksi komission ympäristöarviointikatsaus. Tämä on hyvä askel, mutta hyvin kaukana siitä, että riittäisi. Olemassa oleva strategia ja asetus ovat jotakin, mitkä eivät ole kyllin vahvoja. Tässä on liikaa joustovaraa jäsenmaille uskoakseni, liian vähän tiukkoja kontrolleja ja valvontaa komission puolelta. Ja olen myöskin sitä mieltä, että meidän pitäisi vahvemmin käsitellä biodiversiteettikysymyksiä. Me tiedämme aivan varmasti, että tämä on suurimpia ongelmia, joita kestävyyden alalla kohtaamme. Euroopan unionin biodiversiteetti ja luonnonvara ja ekosysteemit ovat vaarassa ja meidän täytyy tehdä enemmän osittain paremmin strategioiden kautta ja osittain niin, että paremmin toimeenpanemme olemassa olevaa säätelyä ja toimia. Ja lopultakin tässä oli paljon vielä muitakin kysymyksiä, joista me tulimme keskustelemaan varjoistelijoiden kokouksissa, mutta aivan lopuksi haluaisin mainita sen, kuinka tärkeää on kouluttaa ja tiedottaa näemme nyt Euroopassa vihdoin, että eräät jäsenmaiden hallitukset kääntyvät äh, linjoiltaan ympäri, mitä tulee kestävyyteen. Meidän täytyy investoida hyvin paljon koulutukseen ja tietoisuuden kasvattamiseen, että voisimme vakuuttaa ihmiset siitä, että kestävä Eurooppa, kestävä eurooppalainen talous ovat tarpeen. Muutoin meillä ei ole mitään mahdollisuuksia tällä vuosisadalla pärjätä. Kiitoksia ja seuraava puhuja edustaja Eli. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tästä mietinnöstä, jonka edustaja Dansa esittelee. Mutta kyllä minunkin on voimakkaasti kritisoitava komission esittämään lähtökohtaa. Aivan ensiksi mitä tulee näihin viittauksiin siitä, millaisia tosiasioita pitäisi olla arvioinnin pohjana. Tässä esimerkiksi Euroopan ympäristön keskuksen raportti vuoden 2016 ympäristön tilasta. Kyllähän tämän pitäisi olla pohjana kaikille pohdinnalle. Kyllä tilanne on nyt aika surkean näköinen. Raportin mukaan neljä 30 indikaattorista osoittavat, että ajan kuluessa tilanne on huonontunut eri aloilla ja esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden ja asunnon säilymiseen ja, ja ilmastokaasujen lisääntymisen osalta, erityisesti liikennealalla. Myös pintavesien laadun osalta puuttuu eräs tieto, jäsenvaltiot eivät lähetä tarvittavia tietoja tavoitteisiin. Näin ollen ei tulla pääsemään vuonna 2020. Tämä on melkein itsestään selvää. Seitsemällä toiminta-alalla on nähty parannusta ajan myötä, mutta on kuitenkin vaikeuksia saavuttaa 2020 tavoitteet. Tässä on kyseessä muun muassa rehevöityminen ja ilmastosaasteet saasteet ja hiukkaspäästöt ja äänisaaste ja sille altistuminen. Haluaisin vielä muistuttaa, muistuttaa lihaa ja kalaa ja juuston tuotannosta kaikilla näillä aloilla on vaikeuksia saavuttaa vahvistetut tavoitteet. Vain 930 alasta on sellaisia, joilla tavoitteisiin päästäisiin. Tämä on aika, aika surullisen näköinen tilanne ja nyt olisikin kiinnitettävä huomiota niihin aloihin, joilla yhteisön toiminta olisi vahvistettava – minusta olisi myös tärkeää pohtia sitä, millä, mitä nämä indikaattorit ovat, eli miten ylipäänsä voimme arvioida tilannetta. Liian usein tilanne on se, että meillä on epätäsmällisiä indikaattoreita. Annan yhden esimerkin. Kaupunki, ilmanlaatu. Tämän osalta usein on osoitettu, että että tietyt hiukkaspäästöt vähenevät, mutta ei oteta huomioon, että että, se, että, että mahdollinen hyvin pienten hiukkaspäästöjen aliarviointi, joka voi olla seurausta hiukkassuodittamista, jotka päästävät näitä läpi, ja myös tyyppipäästöt, että näitä, että näitä aliarvioidaan. Siksi olisikin saatava aikaan laadukkaita indikaattoreita, joita käytettäisiin kaikissa virallisissa tiedotuksessa. Tässä mietinnössä olisi myös tärkeää tuoda esille hyvin tärkeä ala, eli, eli päästökauppa. Sitä on, on kritisoitu ja nyt on todella aika rehellisesti ja avoimesti sitä kritisoitava ja lisättävä tietoisuutta. Kyseessä on järjestelmä, joka ei ole kannustanut minkäänlaisiin toimiin niin, että olisi saatu aikaan investointeja teollisuudessa puhtaamman teknologian puolelle. Suurin osa EU-rahoituksesta on suunnattu usein turhiin ja saastuttaviin suuriin hankkeisiin, usein vielä niinkin, että niiden toiminta liittyy fossiilisen energian käyttöön. Tämä ei ole sellainen Eurooppa, jota me haluamme. Tämä ei ole oikea suunta. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Devana. Merci, <clears throat> merci monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös esittelijä tästä työstä. Euroopan komission asiakirjaa käsittelee sekaisin tämän tasa-arvoa ja asioita, jotka huolestuttavat myös tätä valiokuntaa, kiertotalous ja energiasiirtymäkausi. On aika vaikea olla olematta yhtä mieltä. Asia sisällöstä on todella tärkeää muuttaa malleja toiminnassamme, mutta aivan ensimmäiseksi olisi puututtava nykytilanteen syihin – ihmisten ja kauppatavaroiden liikkumisen lisääntyminen on muun muassa lisääntynyt muovisaasteita valtamerissä. Tarvitaan uudenlaista taloudellista mallia niin, että samalla suojellaan Euroopan teollisuutta. Esimerkiksi komissio ehdottaa uudistuvan energian investointeja. Tiedämme, että aurinkosähköalalla ja tuulivoima-alalla eurooppalainen teollisuus on jäänyt aivan, aivan valtion polkumyynnin alle. Erityisesti Kiinasta on tällaista tuotantoa tullut. Meidän olisi tärkeää varmistaa ensin, että käymme tasavertaista kilpailua muun maailman kanssa. Tällaisia ajatuksia esitän paremman tulevaisuuden puolesta. Thank you very much. And... Kiitos. Ja nyt varjoesittelijöiden jälkeen muut jäsenet. Edustaja Müller. Ja, Herr vielen Kiitos puheenjohtaja. Tarpeeksi kritiikkiä on jo täällä esitetty komission kestä kestävän politiikan ja kehityksen tiedonantoon. Olen siitä samaa mieltä, mutta kuitenkin haluaisin kiittää esittelijää. Meidän täytyy käyttää meidän mahdollisuuksiamme ja ottaa askel kohti positiivista suuntaan. Minä olen tämän asian esittelijä maatalousvaliokunnassa ja totesin tästä, mietittiin luonnoksesta myös, että maatalous politiikka sekä metsäsektori sen alaisuudessa, sillä ei ole tässä minusta tarpeeksi vaikutusta ja tästä tulen tekemään tarkistuksen, koska meidän täytyy varmistaa se, että tämä sektori huomioidaan, koska siellä on miljoonia työntekijöitä ja maataloussektorilla myös suojellaan biodiversiteettiä. Saksassa joka kolmas hehtaari, jota käytetään maataloussektorilla, kuuluu ympäristö- ja luonnonsuojeluohjelmiin ja sitä myöt, kautta se suojelee monimuotoisuutta, vaikka toki tiedän, että monilla aloilla on vielä parantamisen tarvetta, mutta niin negatiivisesti minä en tätä kuitenkaan arvioi, kuten täällä jotkut puhujat. Kysymys on siitä, että monet perheyritykset, niitä täytyy suojella sen vuoksi, että ne nimenomaan pyrkivät ja työskentelevät luonnon monimuotoisuuden ja kestävyyden eteen. Ja täytyyhän heidän toki myös tietää rahaa ja, ja huolehtia perheistään. Tasapainon löytäminen on vaikeaa, mutta toivon, että onnistumme siinä ja tulen todellakin tekemään vielä tähän muutaman tarkistuksen. Kiitos. Thank you very much. Next speaker. Kiitos. Sitten edustaja Dalli. Thank you, Chair. Um, naqbel ma ħafna Kiitoksia puheenjohtaja. L-izvilup sostenibli għandu jenata priorita ikbar mill Kyseessä on kestävä kehitys, sille pitäisi antaa hyvin korkea prioriteetti Euroopan toimielimissä. Meidän on todella nyt nostettava korkealle kestävän kehityksen tavoitteet vuoden 2030 kestävän kehityksen agendassa. Esittelijä on aivan oikeassa todetessaan, että kyllä tässä vielä – paljon työtä tehtävänä. Ja edistystä tarvitaan paljon. Tämä on hyvä lähtökohta kehitykselle. Miksi näin sanomme? Siksi, että poliittisena ryhmänä uskomme, että on todella kiireellinen tarve sille, että kestävä kehitys otetaan mukaan kaikkeen toimintapolitiikkaan Euroopan unionissa – olisi todella säilytettävä se kunnianhimon taso, johon pyrimme 2030 agendassa. Onkin nyt tunnustettava ne, tunnistettava ne alat, joissa on ryhdyttävä lisätoimiin ja joihin aivan välittömästi olisi pyrittävä löytämään kiireellisiä ratkaisuja – on hyvin tärkeää, että Euroopan unioni tekee työtä maahanmuuton pakolaisten ja maahanmuuttajien osalla. Tämähän on ollut hyvin ajankohtainen asia jo kaksi vuotta ja siitä tulee erilaisia haasteita alueillemme. Eri alueilla, eri maissa – tilanteet ovat hyvin erilaisia ja tästä syystä kehitys voi olla hyvin eri tasoista. Meidän olisi siis eh, saatava vaikka Euroopan eh, tasoisia toimia, kuten esimerkiksi kansainvälinen humanitaarinen toiminta ja turvallisuus. Näillä aloilla on aivan välttämätöntä, että meidän tekemämme toimet, mukaan lukien Euroopan parlamentti, ottaa huomioon ne, ne seuraukset, joita näillä toimilla voi olla tulevina vuosina, ei ainoastaan välittömässä tulevaisuudessa. Sillä nämä toimet eivät vaikuta ainoastaan meidän elämämme, vaan lapsiemme ja lasten lapsemme, lapsien elämän. Siksi olisikin katsottava, että olemme ryhtyneet toimiin, joita ei tarvitse hävetä myöhemmin ja jotka vaikuttavat myönteisesti maihimme, alueisimme, koko maailmaan. Todella toivon, että esittelijä ja varjoesittelijät onnistuisivat kehittämään ja laatimaan vahvan mietinnön, jolla voidaan muuttaa komission toiminnan ja anna oman kantamme. Uh, Paljon kiitoksia edust- puheenjohtaja Schmack komission puolesta, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin esittelijälle mietinnöstä. Se on hyvin tervetullut meidänkin mielestämme. Haluaisin kiittää myöskin tästä keskustelusta ja vahvasta kritiikistä, jota kuulimme ja jonka otimme kyllä huomioon. Esittelijä on tehnyt erittäin hienoa työtä. Hän on kattanut kaikki ne kysymykset, jotka meidän tulee käsitellä. Tämä on luonnollisesti yksi haasteista, kuten esittelijä toi esiin ja monet teistäkin. Tämä oli meillekin komissiossa haaste, kun tiedonantoamme luonnostelimme. Monethan viittasivatkin siihen jo. Mielestämme on tärkeää, että sekä, ja uskoakseni tiedonanto ja esittelijä ovat tässä tehneet saman, me korostamme, mitä kaikkia seikkoja kestävän kehityksen tavoitteet kattavat ja myöskin huomioitamme, että ympäristöpolitiikka voi vaikuttaa niihin suuresti, mutta emme voi päättää toimintamme tähän. Meidän täytyy luopua tästä yksisilmäisestä ympäristönäkökulmasta. Meidän täytyy katsella myöskin sosiaalista kestävyyttä. Ja tässä keskittyminen äh, tasapainoiseen siirtymään on erittäin tervetullut ja myöskin sosiaalisen agendaan liittyvä huomio. Tässä on uskoakseni vahva lähtökohta kestävän kehityksen alalla ilmastopolitiikka, energiauniopolitiikka ja luonnollisesti myöskin kiertotalouspolitiikka. Komissio on hyvin selkeästi tuonut esiin, että me haluaisimme säilyttää johtajan roolin myöskin tulevaisuudessa. Kuinka me tämän teemme? Me olemme luoneet monia laajoja politiikkoja, joita haluaisimme harjoittaa ja kiittäisin tuestanne näiden politiikkojen alalla. Kaikkein tärkeintä myöskin tässä luonnollisesti virtaviivaistaminen. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat äh, virtaviivaistamista, niin tuominen mukaan siihen politiikkaan, jota harjoitamme, on jo sopimuksissa mukana ja komissio on sitoutunut tähän. Olemme tehneet julkilausuman, että haluamme käyttää paremmin välineitämme, jotta voisimme tavoittaa suuremman kestävyyden. Ja me haluaisimme myöskin tehdä töitä mm, eri hmm, projektien parissa, projektitiimien nimenomaisesti tässä tapauksessa ensimmäisen varapuheenjohtajan johtama hmm, työ tiimi voi tarkastella näitä kestävyyskysymyksiä. Luonnollisesti tämä tarkoittaa myöskin sitä, että meillä on toinen työtaakka, jota tarkastelemme, ja se liittyy hyvin läheisesti Euroopan unionin kehitykseen ja valkean kirjaan jonka komissio on esitellyt. En voi mennä näihin kysymyksiin uskoakseni yksityiskohtaisemmin, mutta meillä on todellisia pohdinta-asiakirjoja, joissa tarkastelemme näitä seikkoja, kuten myöskin tulevaisuuden politiikkamme. Jos voin näinä muutamina minuutteina mennä erityiskysymyksiin hiukan tarkemmin, kun jäsenet eh, monet niihin viittasivat. Ensinnäkin emme voisi olla enempää samaa mieltä siinä, mitä esittelijä sanoi. Kestävän kehityksen tavoitteet vaativat erilaista ajattelutapaa ja erilaista työtapaa. Tämä erittäin hyvin tuli esiin myöskin meidän tiedonannossamme tietääkseni. Kyseessä on se, että teemme parempaa yhteistyötä erilaisella tavalla, uudella tavalla, rakentavasti eri foorumeilla. Yksi näistä on tämä Euroopan unionin sidosryhmäfoorumi, jossa toivottavasti saamme kaikki toimijat yhteen pohtimaan sitä, mikä toimii ja mikä ei toimi. Tämä on tietynlainen vertaisoppimismahdollisuus, sillä meidän täytyy kaikkien pohtia näitä kysymyksiä, kun siirrymme kestävyyttä kohti. Monet teistä mainitsivat mittaamisen tärkeyden, se on hyvin tärkeää. Meidän täytyy raportoida YKlle säännöllisesti ja kansallista raportointia on tietenkin kansallisesta tasolta Euroopan unionille. Olemme tehneet viime kuukausina aikana hyvin paljon töitä indikaattorien luomisessa ja olemme rakentaneet jo olemassa olevan päälle. Ja luonnollisesti vuonna 2017 myöhemmin saamme lisää tietoa seurannasta. Monet teistä mainitsivat tarpeen saada toimintasuunnitelma. Meillä on virallisesti tiedonannossamme tehty päätös, että emme tätä vaihtoehtoa maksu. Meillä on jo tulevat 15 vuotta edessämme, mutta emme voi uskottavasti koko 15 vuotta kattaa yhdellä työohjelmalla. Nämä ovat pääpiirteissään vuotuisia ohjelmia ja niiden täytyy osoittaa, että me suhtaudumme kestävän kehityksen kysymykseen vakavasti. Ja sitten voisin vielä edustaja Gerbrandille osoittaa sanan, niin hän oli hyvin kriittinen aivan aluksi se väite, että me emme ole todella keskustelleet talouden siirtymästä. Kyllä me olemme mielestämme tiedonannon lopuksi todetaan että kyseessä on se, että Euroopan unioni ja globaali talous saatetaan uusille raiteille. Ja nämä raiteet luonnollisesti tarkoittavat sitä lähestymistapaa, jonka me olemme omaksuneet tämän kiertotalouden myötä. Komissiolla on jo työohjelma, sitä päivitetään vuotuisesti ja siinä tarkoituksena on päästä relevanttien kestävän kehityksen tavoitteiden alla eteenpäin. Meillä on kahdeksan niitä, jotka ovat relevantteja kiertotaloudessa. Ja me tarkastelemme myöskin sitä, kuinka resurssitehokkuus vaikuttaisi näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Korostamme myöskin sitä, kuinka tärkeää on tukea luonnon monimuotoisuutta enemmän. Monet korostavat tätä. Me olemme tehneet nyt kuntotarkastuksen alalla ja toivottavasti saamme tu- toimintasuunnitelman tulevina kuukausina. Ja äh, komissio on sitä mieltä, että tämä on kiireellistä. Komissio viittaa planeetan rajoihin. Jos planeetan rajoja tarkastelemme, on hyvin selvää, että tämä koskee biodiversiteettiä, mutta myöskin muita hyvin kiireellisiä toimia, joihin tässä monet viittasivat. Eli tarkoituksena on tietyllä tavalla ajaa eteenpäin tätä kiireellisyyden käsitettä, että meidän täytyy ryhtyä toimiin. Ja sitten edustaja Dali aivan lopuksi viittasi maahanmuuttoon, se on luonnollisesti kaikkein suurimpia haasteita edessämme tällä hetkellä. Tässä yhteydessä haluaisin tuoda esiin, että mm, komissio tarkastelee sitä, mitä sisäisesti on tehty, mutta tähän liittyy myöskin toinen asiakirja, Euroopan konsensusasiakirja, joka on käsittelyssä Mm, sekä jäsenmaissa että Euroopan parlamentissa. Ja meidän täytyy luonnollisesti varmistaa se, että ulkoisesti toimimme johdonmukaisesti. Politiikkamme johdonmukaisuutta tulee vahvistaa ulkoisestikin. Ja tämä mainittiin myöskin tiedonannossa. Kiitoksia. No. Paljon kiitoksia. Nyt annan edustaja Dansille puheenvuoron. Hän voi tehdä yhteenvedon. Olkaa hyvä. Kiitos teidän osallistumisestanne tähän keskusteluun ja kuten täällä sanottiin, tässä tiedonannossa on paljon vialla. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa monesta, jotka toivat esiin näitä puutteita. Mutta tämä voidaan tehdä kalla tavalla. Voi olla, että joudumme tilanteeseen, jossa kunnianhimon puute on niin valtava, että meillä ei ole mitään muuta keinoa kuin lähteä toiselle tielle ja ehdottaa jotain täysin muuta. Mutta tämä mietintö vastauksena on meidän mahdollisuutemme olla luovia. Me tiedämme, että ne haasteiden määrä, joka meillä on edessämme, esimerkiksi ilmastoryhmä, joka työskentelee suuren koralliriutan parissa, on vain luovuttanut, koska mitä ne enää voida tehdä? ja mitä me kerromme lapsille ja lapsenlapsille, että me luovutimme. Istuimme tuolille ja sanoimme, että tämä oli liian vaikea. Ei tämä ole optio, vaihtoehto, koska me emme epäonnistuisi vain tulevien sukupolvien suhteen, vaan myös itsemme. Ja varmaankin tässä komission vastauksesta huomasitte, että että komissiossa on käynnissä myös sisäinen kamppailu tästä kunnianhimon tasosta. Ja me parlamenttina voisimme olla tällainen tukirakenne, jolla varmistamme sen, että laadimme tiukkaan, tasapainoisen ja kunnianhimoisen mietinnön, joka myös antaa komissiolle välineet viedä asiaa eteenpäin ja antaa välineet niiden ihmisten käsiin, joita me tarvitsemme komissiossa. Mutta Tietenkin olisi houkuteltavaa sanoa, että meillä on A, B ja C, ladotaan kaikki mukaan ja toivotaan parasta. Mutta tuntuu siltä, että tässä tavallaan yritetään prosessina valtavirtaista kestävien, kestävän kehityksen tavoitteita, joten ei kysymys ole siitä, että pitäisi katsoa vain nykyisiä toimia ja tehdä siitä tällainen luettelo. Kuten Gerbrandi sanoi, että tällainen luettelo luettelo lähestymistapa olisi huonoin vaihtoehto ja siksi minä tarvitsen teidän apuanne. Toimintasuunnitelma, tulostaulukko, rahoitus, investointi, maatalous, ähm, luonnon monimuotoisuus, maahanmuuttokriisi, eroavaisuudet jäsenvaltioiden kesken. Nämä ovat kaikki asioita, joiden parissa meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja yrittää saada aikaan hyvä mietintö. Onhan selvää, että tästä ei tule prosessi, joka perustuu perinteisiin puoluerajoihin, jossa jokainen huutelee omasta nurkastaan ja yrittää kerätä pisteitä. Me kaikki tiedämme, miten tärkeää tämä on. Me kaikki tiedämme, että meillä on kaikilla jotain omaa tuotavaa mutta ymmärrän myös tämän turhautumisen, että tällainen standardi tiedonanto, jonka me saimme komissiolta, niin äh, siitä huolimatta me voimme sanoa, että muissa toimielimissä on kunnianhimoa ja ehkäpä parlamentissa erityisesti. Ehkä me voisimme olla tämä kunnianhimon kantaja. Mutta tehkäämme tästä mietinnöstä nyt mahdollisimman kunnianhimoinen ja toivokaamme, että saamme sitten muut joukkoomme minä ainakin toivon, että tämä olisi se lähestymistapa, jonka päädymme. kiitoksia esittelijälle, kiitoksia kaikille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Minun täytyy kertoa teille nyt aikataulu. Ensimmäinen päivämäärä on 25. huhtikuuta kello 11. Silloin on tarkastusten jättämisen määräaika. Ja me ehkäpä 22. tai 21. kesäkuuta Envissä äänestämme tästä asiasta. Näin pääsemme esityslistan kohdan seitsemän päätökseen. Siirrymme eteenpäin esityslistalla. Kyseessä on vuotuinen keskustelumme professori Hans Brynjikin kanssa. Hän on Euroopan ympäristökeskuksen eyk toiminnan johtaja. Have a seat. So, thank you very much for attending our... Paljon kiitoksia. Kiitoksia, että osallistutte tähän vuotuiseen keskustelukokoukseemme. Tarkoituksenamme on keskustella vuoden 2017 viraston työohjelmasta. Ja nyt enemmittä puheita annan teille puheenvuoron. Voitte käyttää tuohon puheenvuoronne siis ja toivottavasti kollegat eh, esittävät kysymyksiä ja keskustelevat asiasta. Eli 10 minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, uh, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, eh, tämä vuosittainen mahdollisuus on hyvä tilaisuus vaihtaa mielipiteitä siitä, millä tavalla täällä tuemme Euro- Euroopan toimintapolitiikkaa. Tämä ei ole tietenkään ainoa mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa parlamentin kanssa. Mainitsin sen vain. Me toki käymme usean kertaan näissä eri valiokunnissa, tässä valiokunnassa, emisvaliokunnassa, liikennevaliokunnassa, energiavaliokunnassa. Työmme kautta pyrimme kattamaan usein, useampia politiikan aloja kuin jotkut saattaisivat ajatella. Meillä on myös tapaamisia teidän kanssanne, kun on tämä vuotuinen mm, Kööpenhaminan ympäristökeskusvierailu. Se oli oikein hedelmällinen tapaaminen. Siellä oli useita jäseniä laika, paikalla ja puheenjohtaja ja sihteeristö sinne oli siellä mukana. Pyrimme tukemaan niin paljon kuin vain voimme to, esittelijöiden ja varjoesittelijöiden työtä, kun he omassa työssään tukevat keskustamme. Kaiken kaikkiaan meillä on tämän monivuotinen eh, ohjelmamme, jossa todetaan, että meidän on vahvistettava eh, politiikan täytäntöpanoa ja pitkän aikavälin eh, siirtymäkausia. Meidän on otettava pohjaksi yhteisön säännöstöä, kun keräämme tietoa ja analysoimme niitä Tämä tärkeää toimielimen tukemiseksi ja myös kumppaneiden tukemiseksi ympäristö- ja ilmastopääosastoissa muun muassa teemme myös työtä pitkällä aikavälillä. Meillä on yhdennetty agenda 2030-2050 asti ja siinä on kyseessä eh, siirtymäkausi ah, tuotanto- ja kulutusmalleissa useiden vuosien aikana on muutoksia tapahtunut, kun aloitin vuonna 2013 ja, ja vahvistimme tämän monivuotisen työohjelman. Ei ollut mitään kiertotalouspolitiikkaa, ei ollut energiaunionia, ei ollut Pariisin sopimusta, ei ollut mitään SDG-tavoitteita, joten on aivan luonnollista, että sopeutamme vuosittain tätä ohjelmaa johto, hallintoneuvoston tukemana. Myös jäsenvaltiot ovat tärkeä tuki, teemme työtä 28 maan kanssa keskustassamme, keskustassa ja pyrimme lisäämään kansallisella tasolla kapasiteetteja aivan Euroopan unionin tasolla sovittujen agendojen mukaisesti. Sitten menen näihin strategisiin toiminta-alueisiin työssämme. Ensinnäkin viestintäpolitiikka. Tämä liittyy myös sääntelyn täytäntöpanoon. Ensinnäkin, niin, ensinnäkin teollisuuden päästödirektiivi ja EPRTR-direktiivi eh, e ilmanlaatu keskustelu sellaisena, kun sitä on käyty useissa jäsenvaltioissa, tähän asti on hyvin korkealla poliittisessa agendassa ja mielellämme tuemme tätä työtä ja tarjoamme data-analyysiä ja muuta tarvittavaa. Haluaisin vielä korostaa, että nämä terveysasiat ja, ja eri ilman epäpuhtaus sen ja otetaan tässä yhtään päästödirektiiviä. Päästörekisteridirektiivi on, on todella vähän teknisempi asia, mutta pyrimme virtaviivaistamaan raportteja tällä alueella, koska Uskomme, että voidaan saavuttaa voit, suurta hyötyä siitä maan tasolla ja energia, energiatasolla. Energiaunionin puitteiston osalta autamme tiedon lisäämistä kolmella viidestä pilarista, muun muassa koskien ilmasta kasvuhuonekaasupäästöjä, energiatehokkuutta ja muita. Sitten Euroopan ilmasto- ja energiapaketti 2020 meillä on vuotistaista raportointia jonka kautta katsotaan, pysyvätkö jäsenvaltiot 2020 tavoitteiden polulla. Sitten Climate Adapter Forumi. Tämä on yhdessä komission kanssa hoidettava asia, joka koskee sopeuttamista. Voidaan varmaan sanoa, että ottaen huomioon tämä muuttuva ilmasto, jossa nyt jo elämme, ja hiljattain aloitimme neljänvuotisen raportoinnin ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja Euroopassa, niin tähän todella so, Pariisin sopimuksen jälkeen niin ilmastonmuutoksen sop- sopeutuminen on eh, saamassa yhä enemmän huomiota, joten pyrimme toi, tukemaan eh, jäsenvaltioita ja toimielimiä tässä asiassa tämän formin kautta. Sitten hyvin tärkeä lainsäädännön asia koskee eh, vesiraporttia 2017. Tässä on mukana raskan teollisuuden vaikutukset ja, ja, ja vaikutukset vesiympäristöön, jossa on vielä suuria puutteita. Sitten meillä on tämä Euroopan vesiinformaatiojärjestelmä, jossa on mukana tiedemaailma ja kansalaiset. Lisäämme tähän myös merialueen komponenttia. tästä pääsinkin seuraavaan kohtaan Yhä enemmän meriekosysteemit on, ja niiden rooli on tunnustettu luonnonpääoman säilyttämisessä ja ilmastonmuutoksessa. Tämä, tänä vuonna jo olemme valmistelemassa vuonna 2019 meriympäristöraporttia. Sitten luonnon strategia. tämä on samoilla linjoilla työn kanssa, jota on tehty natureja, lintuja elinympäristödirektiivien kanssa. Tuemme kaiken kaikkiaan toimielimiä tällä alalla. Sitten viimeinen kohta koskee valvonta- ja raportointia ja sen tilanteen tarkastamissa tässä oman työmme kautta pyrimme auttamaan taakan kevennystä ja virtaviivaistamistyötä varmistamalla samalla, että että raportoinnin ja valvonnan laatu vastaa täysin lainsäädännön vaatimuksia. Sitten strateginen alue kaksi, järjestelmällisen haasteiden arviointi. Teemme työtä kiertotalouden ja resurssien tehokkuuden alalla ja meillä on useita raportteja näistä. Mukana on hyvin tärkeät tieteelliset instituutiot Euroopasta jäsenvaltioissa ja mukana on myös Eurostat ja ympäristöpääosastoon lähinnä. Uskomme, että, että kiertotaloutta varten on vielä lisättävä tietopohjaa. Niin kuin tiedämme viime vuotisesta kertomuksesta, pyrimme tätä puutetta paikkaamaan ja, ja tekemään selväksi, mitä tiedämme ja mi, millä aloilla tietoja vielä puuttuu. Sitten kestävyyden siirtymäkaudet, tämä liittyy pitkään aika väliin SDG 2050kin ja toiminta, muut ohjelmat, jotka me teemme työtä energiajärjestelmään lähestymiskautta, energiaunionin ja Pariisin sopimusten kautta, mutta tämän lisäksi teemme työtä liikenteagendan osalta. Olemme juuri julkaisseet kertomuksen, joka koskee eh, siirtymistä kohta kestävää liikennejärjestelmää ja olemme tässä vähän hiilistämisagendan kanssa samoilla linjoilla. Elintarvike- ja maatalousalalta myös on annettu olemme, va, olemme myös osallistuneet YMPn uudistuksiin ja tuottaneet analyysejä sitä varten. Urbaani agendan osalta pyrimme antamaan panoksemme Amsterdamin agendaan koskien kestävää Eurooppaa. Aikaisemmin täällä mainittiinkin se, että, että meillä on myös indikaattoreihin pohjautuvaa eh, raportointia. Meillä on eh, tällainen tulostaulu, jolla valvotaan kolmea prioriteettia ja tavoitteita eh, koskien muun muassa vähähiilisyyttä ja Euroopan kansalaisten suojelua ympäristön vaikutuksiin, tai jotka vaikuttavat heidän terveyteensä. Sitten Euroopan ympäristökertomus vaikuttaa siltä, että vasta eilen sen teille esittelen, mutta olemme jo valmistelemassa vuoden 2020 raporttia. Osa siitä koskee seurantaa sääntelyyn ja täytäntöpanon osalta, ja siinä on nämä tärkeät avainprioriteetit mukana, mutta otamme mukaan myös tarpeelliset pitkän aikavälin sopeutukset tuotannon ja kulutuksen mallien muuta, muutoksissa niin, että päästään kestävän äh, kehityksen. Sitten viimeinen seikka, me olemme osa tätä ihmisen biomonitorointialoitetta, jota johtaa äh, saksalainen äh, virasto ja jonka kautta saamme lisää tietoa ympäristöstä terveydestä ja terveysvaikutuksista. I will be brief on strategic area 3, Chair. Uh, we are working under the... Puhun lyhyesti tästä strategista äh, alueesta kolme lyhyesti teemme ähm, eri toimijoiden kanssa, kuten Eurostatin kanssa yhteistyötä, että voisimme kasvattaa tietämystämme ja Euroopan äh, ympäristötarkkailuverkoston kanssa – rakennamme yhä tätä kapasiteettia jäsenmaissa. Yksi näistä kapasiteettialoista, johon investoimme tulevina vuosina vahvasti, on äh, Report Net. Tämä on IT-selkäranka ympäristö tiedon alalla. Se on valtavasti laajentunut, mutta se toimii myöskin nopeasti. Eli me toivomme innovoivasti, toimii innovoivasti myöskin internetturvallisuuskysymyksistä. kysymyksistä. Ja kestävän kehityksen agendaan olemme sitoutuneet tiedonkeruun ja raportoinnin osalta. Me olemme systemaattisempi toimija kuin Eurostat tässä asiassa. Me olemme jakaneet työmme ja luonnollisesti päävastuun alamme äm, maankäyttöalalla on Kopernikus ja luonnollisesti keskitymme myöskin ilmanlaatukysymyksiin. Me teemme eteläisen naapuruston alueen maiden kanssa välimeristrategian mukaisesti yhteistyötä. Tämä on erittäin tärkeää ekosysteemikysymyksille ja idässä tämä on UNECEn alaa ilmanlaadun osalta kyseessä on prioriteettiala ja myöskin Länsi-Balkanin maiden kanssa teemme tämän kaltaisten agendojen parissa yhteistyötä, kuten tiedätte. Sitten lopultakin, kuten ehkä tiedätte, me harjoitamme arviointia virallisen säätelyn mukaisen tarkastuksen fitness checkin merkeissä. Tämä tarkoittaa sitä, että meitä arvioidaan viiden kriteerin mukaan, kuten lisäarvo, tehokkuus ja niin edespäin. Tämä saattaa johtaa säätelymme tehokkuuden lisääntymiseen ja me olemme selkeästi todenneet, mitä teemme mandaattimme mukaisten henkilöstökysymysten parissa. Mitä tulee sitten lisätehtäviin vuoden 2013 jälkeisen agendan osalta olemaan niin muutamia prioriteetteja. Meidän täytyy mm, prioriteetteja tulevina vuosina valikoida, jotta voisimme saada käyttöön tarpeeksi resursseja niihin ja sitten pääsen näihin niin kutsuttuihin kielteisiin prioriteetteihin. Ne ovat syntyneet periaatteessa siksi, että vuonna 2013 meidän tarkoitus tarkoituksenamme oli vähentää henkilöstöä 5 prosentilla. Talousarvio syiden vuoksi nyt näitä leikkauksia tulee tehdä 10 prosenttia. Meillä on uusi linja ja tämä tarkoittaa sitä, että lisäpäätöksiä täytyy tehdä alasajamisen tai leikkauksien suhteen olemassa olevien resurssien kohdalla. Tämä ei ollut mikään ilo, se on pakko todeta. Eikä se ole työmme laatua varmastikaan parantanut niiden henkilökunnan jäsenten toimimusmahdollisuutta ja näitä kysymyksiä, mutta tämä on pakko tehdä, koska meidän täytyy taata tietty laatu näiden leikkauksien eh, joukossa on kansainvälinen työ, globaali työ ja ehkäpä sellaisena aikana, kun maailma tarvitsee eh, vielä globaalia yhteistyötä. Ja tämän lisäksi leikkauksia on tehty alueellisten vuoristo- ja merialueiden edustuksen osalta me leikkaamme myöskin turismi- ja kestävyysosioita ja me leikkaamme omaa läsnäoloamme Brysselin alueella hyvin usein. Meitä pyydetään lähestulkoon joka päivä, meitä pyydetään lähettämään tänne henkilökunnan jäsen tekemään jotakin työtä ja me yksinkertaisesti emme voi näin tehdä. Meillä ei ole paraa tähän enää samalla tavalla kuin ennen. Myöskin leikkaamme monia muita kysymyksiä suoraan sanottuna en halua investoida mihinkään sellaiseen, missä emme voi laadukasta lopputulosta tuottaa. Ja lopulta meidän täytyy tehdä enemmän vähemmällä. Nyt me tulemme tekemään vähemmän vähemmällä, mutta me pyrimme aina tähän huipputason tulokseen, kuten aikaisemminkin. Jos horisontin alla tulee olemaan lisäleikkauksia, meidän täytyy hallintoneuvoston kanssa niistä keskustella ja myöskin teidän kanssa, Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Paljon kiitoksia tästä hyvin selkeästä esityksestä ja lausunnoista moniin seikkoihin. Nyt monet kollegat haluaisivat käyttää puheenvuoron, mutta aivan aluksi meidän täytyy yhteishenkilöllemme antaa puheenvuoro. Virastoyhteishenkilömme edustaja Herranbrandi, olkaa hyvä. Kiitokset ja kiitos oikein paljon herra Brannings teidän selkeästä Esityksestä ne On aina ilo saada teidät tänne ja olisitte kyllä ansainneet paljon laajemman yleisön kuin tänään, mutta tämä on sitten ihan toinen juttu. Varsinkin koska ympäristökeskus on kuitenkin yksi kaikkein tärkeimpiä virastoja. Ja sen vuoksi haluaisin aloittaa teidän viimeisimmästä asiasta ne elitte hyvin vakavissa. Ne sanotte, että jos leikkauksia tulee lisää, niin se tulee vaikuttamaan työn laatuun. Kääntäisin sen toisin päin. Jos me uskomme, että ympäristöviraston työ on tärkeää, silloin meidän ei pitäisi vain välttää lisäleikkauksia, vaan meidän pitäisi lisätä budjettia. On aika vaikea selittää, miksi ympäristövirastolla on vähemmän henkilökuntaa nyt kuin kymmenen vuotta sitten, kun me yhdessä jäsenvaltioiden ja komission kanssa kuitenkin sälytämme yhä enemmän työtä tälle virastolle. Ja jos katsoo kansainvälisiä kehityskulkuja, niin näkee, että ympäristöviraston työn merkitys on myös kasvussa. Joten tämä on omituinen tapa hoitaa tätä vaatimusta, näitä vaatimuksia, joita ympäristövirastolle esitetään? Te sanoitte, että teidän on ollut pakko leikata kansainvälistä työtänne tänään G7 ympäristöhuippukokous tapahtui, mutta mitään loppujulistusta ei tehty, koska USA blokkasi sen, koko myös Pariisin sopimuksen ja energiasiirtymän. Ja samanaikaisesti näemme, että USAn ympäristöviraston tai ympäristöministeriön budjettia on leikattu ja että USAn äh, osallistuminen tulee pienenemään. Joten se, että te leikkaatte kansainvälistä työtänne ja samanaikaisesti näette hyvin äh, negatiivisia kehityskulkuja USAssa, niin sehän merkitsee sitä, että suuret äh, tukijat ja maksajat ovat tässä vaikeuttamassa monia projekteja. Voit, voit, voinette sanoa tästä hieman jotain. Mainitsitte myös tämän arviointiprosessin, jota toteutatte. En nyt lähde tässä toistamaan, mitä sanoitte. Haluaisin vain toistaa, miten tärkeää se on, koska me parlamentin jäseninä ja varsinkin ympäristövaliokunnassa myös meihin otetaan yhteyttä, että arvioimme ympäristöviraston työtä. Ja lopuksi, tämä on vain ehdotus, Kiertotaloudesta on tulossa koko ajan tärkeämpi aihe. Meillä on ympäristön tila, luonto. Eikö ympäristövirastokin voisi myös laatia jonkinnäköisen tällaisen kiertotalousraportin? Olen täysin tietoinen siitä, että se lisää jälleen kerran työtä, mutta sisällöllisesti se saattaisi olla hyvin tärkeä aihe. Ehkäpä tähän myös kommentti. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja listalla on edustaja Dali. Annan hänelle puheenvuoron heti ja sitten Eichhout Javor. Nostakaa kätenne ja teille kirjataan ylös. Mutta ensin edustaja Dali, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia vierailemme tästä alustuspuheenvuorosta. Täytyy sanoa, että on hyvin huolestuttava tämä viimeinen huomio, jonka teitte, eh, toitte esiin, kuinka tiukka taloustilanne ympäristövirastossa on. Korostan tätä sillä minun kannaltani tämä on sellainen ala, jolla meidän täytyy priorisoida, jos me todella haluamme ymmärtää, mikä yhteys ympäristön ja kansalaisten hyvinvoinnin välillä on ja ympäristön ja kansanterveyden välillä sen, josta kansalaiset todellakin nauttivat ja voivat nauttia. Koskaan en voi korostaa kylliksi näitä seikkoja, erityisesti kun kuulen, mitä teillä oli sanottavanne tässä viimeisessä osiossa. Ja kysymykseni itse asiassa keskittyy johonkin, mikä koskee kansanterveyden ja talouden välistä yhteyttä. Toitte tämän esiin myöskin puheenvuorossanne, kun te puhuitte ilmansaasteista ja kansallisista äh, päästörajoista. Sanon tämän sille joka päivä tai joka toinen päivä kuulemme, että eri tutkimukset ovat saastumisen kaupungeissamme yhdistäneet sairauksiin ja terveyttä uhkaaviin ilmiöihin, erityisesti perinteisiä polttoaineita käyttävään tieliikenteeseen. Euroopan ympäristöministeriö itse asiassa 2016 julkaisi tutkimuksen, joka tuo esiin, että huono ilmanlaatu on kaikkein suurin terveysriski mantereillamme, suurin ympäristöllisistä terveysriskeistä. Ja tässä raportissa te toteatte, että ilmanlaatu Euroopassa on ympäristötoimien myötä parantunut, mutta ei kylliksi, etteikö se uhkaisi ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Minulla on pari seikkaa, jotka halusin sanoa, koska te puhuitte tieliikenteen ähm, hiilestä luopumista. Uskotteko te todellakin, että Euroopan unioni siirtyy kohti sellaista tilannetta, jossa sähköautovallankumous on mahdollinen ja jäsenmaat tässä viittaan esimerkiksi Norjassa tapahtuvaan todellakin siirtyvät kohti jotakin samankaltaista kuin mitä Norjassa on tapahtunut. Moneen kertaan on sanottu, että eri hallituksen tasoilla auttaminen toimii, niin, että ne voivat tehdä paremmin yhteistyötä keskenään, mutta mitä muuta voisimme tehdä, jotta todellakin saisimme hyvää tulosta tällä alalla aikaan? Kiitoksia. Edustaja Jaavo. Thank you, Chair, and, and... Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos Hans, että tulit tänne. Kuten täällä jo sanottiin, on aina ilo käydä ajatusten vaihtoa kanssasi. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, että on kovin huolestuttavaa se, mitä mainitsit mahdollisista leikkauksista e budjetti kohtaan. Nyt ei ehkä ole kaikkein paras aika ottaa esiin sitä, mitä olin ajatellut ottaa, koska se tietää lisätyötä virastolle, mutta tämä mainittiin jo edellisessä keskustelussa. Olit jo paikalla, kun keskustelimme kestävän kehityksen tavoitteista – Sen lisäksi kaikki näiden muiden asioiden lisäksi, mitä on mainittu täällä, niin on vielä kaksi asiaa, jotka ovat mielestäni kriittisiä Euroopan ilmastopolitiikassa. Yksi on olemassa olevien asetusten kunnollinen täytäntöönpano. Välillä meillä on hyvin vahvoja asetuksia EU:ssa säädöksiä, mutta kun tulee eh, niiden siirtämiseen, kun on kysymyksessä niiden siirtäminen kansallisen lainsäädäntöön ja täytäntöönpanoon, niin tämä on ihan eri asia kuin mitä me kuvittelimme siinä vaiheessa, kun me loimme asetuksia. Ja sen lisäksi meillä on myös tämä eh, ympäristö, eh, lainsäädännön täytäntöönpanon valvonta tai tarkistus. Mutta Näetkö minkäännäköistä liikkumavaraa virastolle osallistua aktiivisemmin äh, valvontaan, siihen valvontaan, millä tavalla äh, Euroopassa tätä toi, toteutetaan. Ja luonnollisesti siis komissiohan on sopimusten valvoja, mutta joka tapauksessa voisiko virasto hieman äh, tavalla valvoa sitä, miten jäsenvaltiot panevat lainsäädäntöä ympäristöalalla. Ja sitten äh, millä tavalla äh, tämä käytännön työ ja talous kulkee käsi kädessä? Kun te laaditte esimerkiksi äh, raportin vaikkapa ympäristötilasta ja siinä on hyvää pohjatietoa asioista, mutta vaikuttaako se Euroopan ympäristöpolitiikkaan? ja varsinkin sitä, saadaanko tällä rahalla kestävyyttä. Me saamme jonkin verran tästä sporadista tietoa siitä, mutta olisiko EA mahdollista ähm, arvioida myös näitä politiikajärjestelmiä ekojärjestelmien lisäksi? Niitä saisimme jonkinnäköisen systemaattisen katsastuksen siitä, mikä tilanne EU:ssa on ympäristökohdalla. Thank you. Kiitoksia, edustaja Eckhout. Thank you very much, madam. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ja kiitoksia, madam Ranix. Kuten kollegat sanon, että on aina hienoa, kun olette täällä vieraanamme, mutta no, on mukava täällä keskustella, mutta me kaikki tiedämme, että ehkäpä suuremmat ongelmat hyvän politiikan käynnistämisessä todennäköisesti eivät ole tällä hetkellä tässä salissa ja ongelmia on. Tämä olisi minun kysymyksenikin. Jos tarkastelette tätä listaa, joka teillä oli, jos esimerkiksi NEC-direktiiviä, kansallisten päästörajojen kattoja käsittelevä direktiiviä katsotte, on melkoisen vaikea saada tämä käynnistymään ja on vaikea päästä kohti puhdasta ilmanlaatua. Ja sitten tiedämme, kuinka päästöjen alalla ja suurissa polttolaitoksissa tämä on vaikeaa. Ja myöskin energiaunioni on jotakin, missä e, jäsenmaat eivät halua uudistuvan energian osalta vuoden 2020 jälkeen mitään kansallisia tavoitteita. Tiedämme, missä olemme, tiedämme, kuinka vaikea tämä jätepaketti on tällä hetkellä kiertotaloudessa. Sehän on neuvostossa menossa. Tässä on paljon ongelmia ja minulle uskoakseni yksi suurimmista kysymyksistä on se, mitä me voimme tehdä ja mikä uskoakseni on kaikkein tehokkainta, jotta voimme saada tämän ympäristökeskustelun, joka ei ole vain harrastus jollekin vihreille puunhalajille, vaan joka on ytimessä siinä, kun pyrimme puhdasta vet, puhtaan tulevaisuuden tarjoamaan lapsillemme. Huomaamme kuitenkin, että eivät kovinkaan monet jäsenmaat tällä hetkellä pidä näitä asioita avainkysymyksinä, jota Eurooppa tarvitsisi. Tämä on hiukan tämän takaiskun syynä ympäristöpolitiikan alalla. Ja tiedän, että ympäristökeskus keskittyy näihin eri asioihin verkostonsa kautta, mutta kuinka tätä verkostoa voitaisiin käyttää, jotta voisimme kansallisella tasolla keskustelua parla- parantaa myöskin kansallisissa parlamenteissa, sillä niin kauan kuin Euroopan unionin tasolla yhdessä käymme keskustelua ympäristösekoista, mutta sitä ei käydä kansallisissa parlamenteissa. Voimme täällä käydä hyvin mielenkiintoista keskustelua, mutta edistys on tuskallisen hidasta vieläkin. Haluaisin hiukan kuulla ja siitä, kuinka voimme parantaa tätä, kuinka te uskotte, että tämä verkosto voisi toimia ja kuinka te uskotte, että voisimme parantaa asioita yhdessä, sillä on todellakin asioita, joiden osalta meidän täytyy pohtia, kuinka työtä parannamme muuten. Joka vuosi vain toteamme, kuinka tuskallisen hidasta tämä kaikki on. Paljon kiitoksia. Edustaja Dimes Marker. u Kiitos herra Brownings, ja tervetuloa tänne ja kiitokset eh, puheestanne. Teidän ja teidän joukkojenne työn tärkeyttä ei voi yliarvioida. Ja olen kollegoiden kanssa samaa eh, mieltä. Kyllä teillä täytyy olla tarpeeksi budjettia niin, että voitte toteuttaa teidän tehtävänne. Ja tämä on asia, jota meidän pitää eh, tarkastella. Minä haluaisin jatkaa hieman äh, Herben Janin kysymystä liittyen Yhdysvaltoihin, jossa on nyt uusi presidentti, jolla selkeästi on ihan erilainen näkemys ympäristöpolitiikkaan kuin edeltäjällään. Ja tämä on nyt ehkä ihan understatement, äh, mutta onhan ihan selvää, että meidän täytyy yrittää pitää äh, Yhdysvallat mukana työssä Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamisessa. USAssa itsessään jotkut osavaltiot äh, ovat lähteneet äh, oikeuteen äh, vastustaakseen nykyisen presidentin sääntöjä, jotka liittyvät kivihiili, voimaloiden CO2 päästöjen vähentämiseen, kattojen vähentämiseen. Eli hän kaivostyöntekijöiden läsnä ollessa selkeästi allekirjoitti lain, joka antaisi kaivostyöntekijöille enemmän mahdollisuuksia. Tämä on ihan selkeästi myös lausunto, jolla tarkoitetaan, että kysymys on työpaikoista, työpaikoista, työpaikoista, mutta kaikki lyhyellä aikavälillä. Eihän tämä ole kestävää, koska ihmisten hyvinvointi olisi kuitenkin pitkä, pitkällä aikavälillä tärkeämpää. Kysymys on se, mitä me teemme eh, USAn suhteen ja mikä rooli teidän virastollanne voisi tässä olla. Miten, minkälaisia kontakteja teillä on valtameren toiselle puolelle ympäristösuojeluvirastoon? I have on my list on... Minulla on puhujavilistalla vain edustaja Caputo. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron vielä? Ei, joten edustaja Caputo, olkaa hyvä. Si, eh, grazie. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen lukenut tämän hiljattain julkaistun ympäristökeskuksen raportin koskien uudistuvia energialähteitä. Suurella kiinnostuksella varmaan olemme nyt hyvällä tiellä niin, että saavutamme vuoden 2020 tavoitteet, mutta eihän siihen enää puutu kuin kolme vuotta. Olisi todella pohdittava sopeutumis- ja lieventämiskeinoja. On joitakin aloja, kuten maatalous, jotka vaikuttavat jo nyt antavan asianmukaisen panoksen tähän tutkimus- ja kehitys. Uudet teknologiat voivat tuoda tuloksia, mikäli lähestymistapa on globaalia. Vähän aikaa sitten kuulin uutisen, Rooman G7-kokouksessa ei saatu aikaan yhteistä päätöslaselmaa, koska ei Yhdysvallat aloittaa, ajattelevat vain omia energiasitoumuksiaan. Varastointikysymykset ja e, hiilidioksidin poistamistekniikka ja sen tehokkuus kaipaavat vielä hiomista mutta on lähes mysteeri, kuinka niitä on aliarvioitu poliittisessa keskustelussa. Minun mielestäni ei ole kovinkaan selviä käytännön toimia vielä näkyvissä Euroopassa. Euroopassa ei kyetä hahmottamaan omaa roolia koskien Pariisin tavoitteita. Otetaan ikään kuin itsestäänselvyytenä nämä pitkälle menevät teknologiat, vaikka ne eivät ole vielä käytettävissä. Haluaisin nyt kuulla johtajalta, mikä on teidän vaikutelmanne koskien näitä asioita. Se on tietenkin hyvin keskeinen käännekohta tulevissa eh, energiapoliittisissa näkemyksissä. Paljon kiitoksia. Tässä pääsemme puheenjohtajan päätökseen. Lyhyesti annan puheenvuoron viraston hallintoneuvoston edustajille muutamaksi minuutiksi. Michael Skolos, aluksi olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Uh, it's a great, uh... Kiitos puheenjohtaja. On suuri kunnia olla täällä puhumassa teille Minulla on vain äh, positiivisia kommentteja viraston työstä. Se tekee hyvin äh, tehokasta työtä ja hallinto on tervettä. Mutta se, mitä haluan sanoa, heijastelee hieman tätä koko keskustelua, koska virasto on tällainen tiedon lähtö lähde. Toisaalta tämä tieto ja osaaminen ei löydä tietään kaikille tarvitsevilla, tarvitseville. Tähän liittyy myös koulutus. Tämän eräs parlamentin jäsen aikaisemminkin mainitsi. Meillä on mandaatti teiltä muistuttaa virastoa tästä ja minun olen pahoillan kun joudun sanomaan, että yksi leikkausten uhri on nimenomaan se suora linkki koulutukseen ja tietämyksen ja parantamiseen. Ja Tähän liittyy myös nämä kaikki sosiaaliset haasteet, kuten pakolaisvirrat ja muut ongelmat, joita meillä Euroopassa tällä, näinä päivinä on. tämä halusin vain tuoda esiin. Ja sitten meillä on nämä monimutiset ohjelmat, enkä näe vielä paljon mahdollisuuksia näihin siltoihin rakentaa tavallaan siltoja niiden väliin. Teillä on mandaatti teidän ne pitäisi ottaa paremmin huomioon, mutta minun täytyy vielä sanoa, että meidän pitäisi saada enemmän inputtia horisont 20-20 ja tutkimus projekteista, jotka ovat tärkeitä työllemme. Mutta tällaisia mekanismeja ei vielä ole. Nämä ovat ne kolme asiaa, joilla ei ole mitään tekemistä työn laadun tai hallinnon laadun kanssa tässä virastossa, mutta ne ovat asioita, jotka te olette myös ottaneet esiin aikaisemmin, ja minä olen myös ottanut äh, esiin ne hallintoneuvostossa. Thank you very much. And uh, Professor Peter Henneke. Paljon kiitoksia. Ehkäpä professori Peter Hanikin oikeutta puheenvuoron. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin todeta, että arvostan suuresti keskuksen tekemää loistavaa työtä teidän johdollanne. Olen ollut yli kolme vuotta Antanavaston jäsen jäsenenä ja taitaa sanoa, että tämä on oikein kukostava osa eurooppalaista yhteistyötä, mukaan lukien Turkin, Sveitsin ja muiden kumppaneiden kanssa tehtyä yhteistyö. Haluaisin hyvin lyhyesti viitata nyt aiheeseen, josta Michael Skulos ja minä käsittelimme, kun kehotimme, että kun kommentoimme 2017-2019 toimintaohjelmaa. ympäristöön suojelun vaikutelma ja vaikutelma ympäristöstä on aika erilainen kuin silloin, kun ympäristökeskus perustettiin. On tärkeää ymmärtää järjestelmällisemmin, systeemisemmin, pitkällä tähtäimellä ympäristöä ja, ja vihreän talouden, kiertotalouden ja vähähiilisen talouden vaikutukset Euroopan ja kuinka, ympäristöön ja kuinka sen on vaikutettava elintapoihin. Usein on ajateltu vain riskien minimointia, mutta meidän on tunnustettava, kuinka valtavia sosiaalisia ja taloudellisia mahdollisuuksia nämä siirtymäprosessit tarjoavat, kuten SDGn täytäntöpano tai Pariisin sopimuksen täytäntöpano. Pitkän aikavälin eh, tavoitteet eh, vähän hiilistämiseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsemiseksi edellyttävät käyttävät myös oikeasti ajoitettua, oikein ajoitettua tiedotusta. Tätä voimme e, odottaa keskukselta ja sen tutkimusten kattavuus tulee vielä laajentumaan tulevaisuudessa. On huomioitava myös yhteistyö Kiinan kanssa ympäristöasioissa. Sitä olisi tiivistettävä. E, siinä syynä on vähintäänkin poliittiset turbulenssit Yhdysvalloissa. On myös mainittava, että ajoneettia mai, mainistettiin kiinalaisille roolimallina ja e-, ympäristökeskuksen ja e-, ympäristökeskuksen ja Euroopan ilmastopolitiikan kiinnitetään aika vahvasti huomiota sieltä päin. Ympäristökeskuksen toiminta olisi laajennettava ja resursseja olisi lisättävä. Haluaisin tässä Harvarandies kulusia myötäillen todeta, että olisi syytä antaa koko tukemme Envi-valiokunnasta ympäristökeskukselle. Jos vain mahdollista, olisi tärkeää saada lisäresursseja ympäristökeskukselle. Näin se voisi vielä paremmin ja tehokkuun, tehokkaammin auttaa asiallista politiikan tekoa Euroopassa. Paljon kiitoksia. Nyt meillä on myöskin komissiolta edustaja paikalla. Ähm, Rova Foskod, haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you. Yes, hello everybody. No. Äh, kiitos. Ehkäpä ihan lyhyt äh, tilannekatsaus. Äh, Arvio on Prosessi käynnistyi viime vuoden joulukuussa. Meillä on konsultti, joka työskentelee kanssamme arvioidakseen virastoa sekä tätä verkostoa, joten siis edellinen arviointi 2013 viime vuoden loppuun. Eli tässä arvioinnissa katsotaan taaksepäin. Me olemme läheisessä yhteistyössä viraston kanssa, jotta he voivat myös olla ajan tasalla tilanteesta ja otamme teihin myös yhteyttä. Me järjestämme myös julkisen kuulemisen suuremmalle yleisölle sitten myös kohdennettuja haastatteluita ja sekä tämän parlamentin ja tämän valiokunnan jäsenten kuulemista. Tämä konsultointiaktivaatiokierros on käynnissä tämän kuun loppuun asti ja kesän mennessä toivomme saamme laadittua väliaikaisen raportin ja sitten syys-lokakuussa olemme ajatelleet järjestää seminaarin ja jos kaikki menee hyvin, niin ensi vuoden puolessa välissä toivomme, että meillä on sitten tällainen työasiakirja, jossa on tehty johtopäätökset näistä arvioinneista ja näistä viidestä elementistä, joihin Hans viittasi. Tämä on tärkeää ja tämän arvioinnin pohjalta voisimme sitten miettiä sitä, pitäisikö mandaattia harkita uudelleen tai viraston hallintoa, mutta me olemme hyvin avoimia tässä vaiheessa ja me nyt olemme käynnistäneet tämän prosessin kerätäksemme nämä eri elementit eri sidosryhmistä ja odotamme nyt sitten tulosta. Paljon kiitoksia. Tässä oli hyvin paljon mielenkiintoa, hyvin paljon tukea virastolle. Sanoisin, että tämä on kollegojen puheenvuoroista vedettävä johtopäätös. Nyt käännyn puoleen. Teillä on nyt mahdollisuus reagoida näihin puheenvuoroihin. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin kaikista kommenteista ja kysymyksistä ja laajasta tuesta. Minun täytyy korostaa, että tämä koskee myöskin komission puheenvuoroa. Meillä on hyvin rakentava suhde, mitä tulee agendan ohjailuun. Uskoakseni tässä monet teistä mainitsivat luonnollisesti sen, että lopulta korostin näitä resurssikysymyksiä. Haluaisin korostaa myöskin sitä, että monivuotinen työohjelmamme on hyvin kunnianhimoinen ja tietoon pohjustuva ja tukee Euroopan unionin ydinpolitiikan aloja, joten sanoisin, että priorisointi vuosien aikana on selkeästikin tapahtunut tämän kehitysagendan tueksi hyvin selvästi. Olemme nähneet menneisyydessä, että selkeästi kun ennen uutta rahoituskehystä saimme uusia tehtäviä, saimme uusia henkilöstöpaikkoja, TE-paikkoja, nyt saamme CE-tason paikkoja, niitä on vähemmän. Meillä on ydintalousarvio ja sitten saamme niin kutsuttuja ydinsopimuksia omien logiikkojensa mukaisesti, on yhä enemmän taisteltava, jotta saisimme lisää resursseja, jotta voisimme uudet tehtävämme hoitaa. Ja tässä uskoakseni teemme yhteistyötä myös sen komission kanssa. Me pyrimme muotoilemaan vakuuttavia argumentteja, sillä uskoakseni kun olemme virasto, joka tärkeissä politiikoissa pohjaa toimintaansa tietoon, me tarvitsisimme rationaalista keskustelua me emme saa olla vihaisia tai turhautuneita lähestymistavassamme tai olla muuten tunteiden ohjattavina. Tämä pitää olla rationaalista keskustelua. Jos laadukasta työtä haluatte meidän tekevän, meidän täytyy tehdä rationaalinen laskelma siitä, mitä tämä vaatii. Tämä on toiminut melko rajatuilla aloilla, mutta kuten sanotaan flaamiksi, nyt rasva on kuorettu keiton päältä ja seuraava leikkaus tulee olemaan sitten lihaksista ja tällainen tilanne on. En ole huolissani. Pyrin takaamaan työmme laadumme, priorisoimme mahdollisimman paljon hallintoneuvostomme toiveiden mukaisesti. Te toitte esiin monia kysymyksiä, joissa voisimme tehdä hyvin perusteltua työtä. Perustelulla työllä tarkoitan vain sitä, en tarkoita vain sitä, että me nojaamme tietoon, tieteelliseen tietoon, vaan myöskin siihen, että me palvelemme ydinalojamme, kun kiertotalouden alalla luodaan hyvin kunnianhimoinen agenda esimerkiksi, tai kun halutaan käsitellä esimerkiksi kunnianhimoisesti merialueita. Hyvin paljon meillä on näitä puutteita olemassa vielä. tässä tarvitsemme mielestäni tietoon perustuvaa agendaa sitten, kun käännymme siirtymävaiheen politiikka kohti. Olemme vakuuttuneita siitä, että jos näissä siirtymävaiheissa halutaan tietoa, tarvitsemme tiedossakin jonkinlaista siirtymää. Tämä, tarvitsee, tämä vaatii investointeja tietoon. Nyt kun menen läpi monia näitä ydinkysymyksiä, pyrin nyt ryhmittelemään nämä mielessäni. Selvästikin tässä yksi kysymysryhmä olivat kansainväliset kysymykset, Yhdysvallat, mutta myöskin Kiina ja maailma, joka muuttuu hyvin nopeasti. Yhdysvaltoihin liittyen aivan aluksikin meillä on hyvin, hyvin pitkä yhteistyön perinne Yhdysvaltojen kanssa globaalin tietoisuuden agendan mukaisesti. Me olemme Nepalalla tehneet yhteistyötä ja meillä on monta kertaa vuodessa puhelinkonferensseja. Minä olin paikalla, kun herra Pruitt istui tehtäviinsä. EPA Yhdysvaltain ympäristövirastokollegoiden kanssa kävimme hyvin paljon keskusteluja ja he olivat tyytyväisiä ja pyysivät meitä pysymään paikalla ja jatkamaan keskustelua ja yhä palaamaan paikalle, sillä Yhdysvaltain ympäristövirasto ei ehkä tulevaisuudessa saa vihreää valoa lähteäkseen meitä kohti, joten he pyysivät meitä pitämään linjat auki ja pitämään tämän tiedon vaihdon auki Atlantin yli, ja näin tulemme toimimaan. Takaan sen niin kuin vuonna takan myöskin sen, että me olemme eräiden tutkimusinstituuttien kanssa yhteyksissä Yhdysvalloissa luonnollisesti maailman huipputasoa, akateeminen yhteisö, mutta myöskin NOA ja muut tutkimusyhteisöt ovat maailman parhaita. Me hyödymme heidän tiedostaan ja me tapaamme heitä globaalin agendan puitteissa. Tämä sama koskee Kiinaa myöskin tietyssä määrin muut maat ovat hyvin kiinnostuneita siitä, mitä me teemme, sillä usein, kun minun täytyy julkisesti keskusteluissa toisenlaisen laajemman yleisön edessä eurooppalaista projektia puolustaa, minun näkökulmani ja meidän tiimimme näkökulma on melkoisen yksinkertainen. Me virastona olemme yhteyksissä 38 maan kanssa ja 28 näistä on sitoutunut noudattamaan samoja sääntöjä. Tämä on suurempi ryhmä kuin missään muualla maailmassa. Yhdysvaltoja tai Kanadaa tarkastelee ne tuskin käyvät tiedonvaihtoa ympäristöalalla ja naftan sisällä vain murtoosa meidän tekemisestämme toteutuu ASEANin piirissä. Tämä on aivan häviävää toimintaa verrattuna meidän toimintaamme missään muualla planeetamme sisällä. Kukaan 28 maata ei tee sitä, mitä me teemme. Meillä on sitova lainsäädäntö, me olemme kaikkein suurin, planeetan suurin verkosto tämän tyyppisen agendan suhteen. Ja tietenkin kaikki ovat kiinnostuneita siitä. Kiinan ympäristöministeri myönsi tämän ja sanoi, että meillä on suuria ongelmia saada luotettavaa tietoa valtavasta maastamme. Kuinka te teette tämän 28 maan kesken? Meitä kiinnostaisi tietää, mitä te teette. Eli tämä menee paljon pidemmälle kuin meidän oma ohjelmamme. Ja meidän täytyy taistella sen puolesta, että pystymme tälläkin tasolla toimimaan. Valitettavasti näin on, mutta tällainen tilanne on. Mitä tulee ilmansaastumiseen ja sen yhteyteen, terveyteen ja liikenteen ja terveyden yhteyteen. Tässähän monet esittivät kysymyksiä linkkiin liittyen. Haluaisin korostaa jälleen kerran, että tämä on kaikkein suurin kysymys. Ilman laatu on kaikkein suurin terveyden vaikuttava seikka. Miksi me emme nyt tässä näe suurta harppausta eteenpäin? liittyy siihen, että meillä on melkoisen paljon Euroopan unionin tavoitteita tai rajoituksia, mutta ne eivät ole maailman terveysjärjestön kanssa samoilla linjoilla. Meillä on hyvin paljon siis seikkoja katettavanamme, jos haluamme olla samalla linjalla näiden tavoitteiden kanssa. Voidaan laskea se, että jos vaikkapa 460 000 ennenaikaista kuolemantapausta haluttaisiin välttää Tämä on melkoisen suuri harppaus eteenpäin. Link that is made. Jos ajatellaan linkkejä, joka liittyy maantieliikenteeseen ja e-driving-aloitteeseen, yksi näistä on tällainen liikenne- ja ympäristöraportti, jossa on kysymys nimenomaan siirtymisestä kohti kestävää kuljetusjärjestelmää ja sen lisäksi teimme raportin myös e-ajamisesta, systeemisestä näkemyksestä, mitä tarvitaan paitsi, että muutetaan moottoria, infrastruktuuri, verotus, lainsäädäntö ja niin edelleen ja tarkastelimme syvällisesti tätä norjalaista tapausta, koska tänä päivänä yksi neljästä autosta, yli yksi neljästä autosta on sähköauto Norjassa, joka on tuhat kertaa enemmän kuin mitä joissain EUn jäsenvaltioissa. Miksi näin? Ja me teimme myös äh, raportin, tai raportin äh, myös äh, energiajärjestelmästä. Jos me kaikki ajaisimme sähköautoa, mikä vaikutus olisi sähkön kysyntään ja sitten linkki uudistuviin energi- energialähteisiin tai sitten ei, mikä vaikutus olisi. Joten me voimme myöhemmin kertoa lisää yksityiskohtia. Mitä tulee sitten näihin läpimurtoihin energiajärjestelmissä, herra alle ei enää ole paikalla, mutta tämä oli hänen kysymyksensä. Me tarvitsemme systeemaattista pitkän aikavälin lähestymistapaa, koska voimme sanoa toki, että teemme tämän lapsillemme, mikä sinällään on totta, mutta hyvin rationaalisesta perspektiivistä voisi sanoa, että 2050 ei meidän tarvitse odottaa edes lapsiamme tai lapsenlapsiamme. Se on jo tänä päivänä. Kaikki investoinnit, mitä teemme energiaa tuottavaan laitokseen tänä päivänä, tulee toimimaan vielä 2050. Näiden laitosten elinkaari on yli 35 vuotta. Joten sidommeko tähän pääomaa resursseja? Onko kysymys perinteisestä infrastruktuurista, joka voi viedä meidät vuoteen 2030, ei 2050, vai investoimmeko niin, että ne toimivat tuonne 2050 asti? Eli tämä on se asia. Me teimme tämän äh, hiililukitsemisraportin maakohtaisesti ja yrityskohtaisesti ja arvoimme, arvioimme, mikä riski tällä on. Ja me puhumme miljardeista ja miljardeista euroista, jota voitaisiin investoida ennen tätä. Tämä on meidän panoksemme tällaiseen holistisempaan näkemykseen. Mm, Claudia Fuskal selitti jo, mikä on meidän tilanteemme Yksi asia on se, että meillä on asetus, joka on 25 vuotta vanha, eikä se edes mainitse termiä ilmastonmuutos. Joten ehkä olisi ihan hyvä tarkistaa sitä. Ja minä tiedän, että tavoitteena ei ole päästä eroon meidän virastostamme käsittääkseni, mutta tarkoitus on sopeuttaa virasto tulevaan agendaan ja äh, sen arvion perusteella, mikä nyt tehdään kuluneesta 25 vuodesta. Ja sitten tulee äh, tällainen fitness check-arviointi, ja tämä on äh, komission ja teidän käsissänne. Tämä on ihan loogista. ja minua arvioidaan, mutta minä pyytäisin, että, että te olisitte myös ar- aktiivisia tässä arvioinnissa. Me haluamme mielellämme kriittistä rakentavaa palautetta. Sitten täällä oli paljon kysymyksiä, jossa tehtiin linkki maatasoon. Eichhout esimerkiksi sanoi, että miten tämä tieto saadaan parlamentaariseen keskusteluun kansallisella tasolla parlamentaarisiin keskusteluihin. 2015 me olimme läsnä 31 maassa nimenomaan tuolla tasolla. Usein linkki oli äh, parlamenttiin ja kansallisiin politiikan tekijöihin. Ja minun äh, ulkoiset suhteeni, ja sama koskee myös äh, muita viraston vanhempia työntekijöitä, me priorisoimme tätä yhteyttä kansalliseen tasoon Euroopan tason lisäksi. Meillä on formaatti, jota kutsumme country visitiksi, maavierailuksi, ja me painotamme, että me haluamme olla lähes, läheisessä yhteistyössä kansallisten parlamenttien ympäristö, valiokuntiin tai vanhempiin virkamiehiin samalta sektorilta. Samoin kuin käyn eri maissa tai me käymme eri maissa erilaisissa tapahtumissa, niin me otamme yhteyttä näihin niin, että voisimme toimia mahdollisimman tehokkaasti ja olisiko mahdollista tavata vanhempia virkamiehiä. Näin me yritämme sen tehdä. Myös Ajonetin verkoston kautta. Eli me olemme siirtymässä verkostoon, joka luo myös tietoa ja ymmärtämystä, jota voidaan käyttää kansallisella tasolla. Ja pyynnöstä, kun joku maa pyytää, voitteko te tulla ja tukea meitä jossain tietyssä asiassa tai tiedä kapasiteetin rakentamista tai muuta, niin teemme tämän mielellämme. Ihan sama kuin tämä parlamentti. Mutta pyydätte meitä tulemaan tai te haluatte jotain taustatietoa tai tukea, niin me toimitamme sen, joten voitte aina myös kertoa sen omissa kotimaissamme ja sitten katsotaan, mitä me voimme tehdä. Meillä on myös tällaisia ähm, virastoissa jokaisen, jokaisesta jäsenvaltiosta vastuussa olevat virkamiehet. Äh, te puhutte taloudesta, Messmaker puhui äh, Yhdysvalloista ja työpaikoista. Nämä todisteet äh, liittyen kunnianhimoiseen ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan ovat oikeastaan parantaneet innovaatioita ja patentteja ja muuta, jotka ovat tulevaisuuteen suuntautuvia, jotka luovat työpaikkoja ja parantavat Euroopan kilpailukykyä. On valtava määrä tutkimuksia, joissa selkeästi osoitetaan, miten tämä toimii Euroopassa, mutta myös ulkomailla, ulkoisessa, ul, ulkomailla. Olen välillä hämmästynytkin siitä, että ihmiset luulevat, että se, että roikutaan 1900-luvun teknologiassa, että se loisi työpaikkoja tulevaisuudessa. Minusta kysymys on innovaatioista ja siitä, että me varmistamme, että me luomme tulevan vuosituhannen teknologiaa ja sitä kautta me luomme myös työpaikkoja, sellaisia työpaikkoja, joita me haluamme Eurooppaan. Mitä tulee sitten itse ympäristökeskusteluun, niin äh, kierto, talous ja hiilitalous äh, ovat tärkeitä, mutta äh, ympäristö aina ihmiset ovat yleensä hyvin kriittinen massa. Ja minä uskon, että on hyvä käydä näitä keskusteluita, mutta toisaalta näen sen myös mahdollisuudeksi olla paikalla ja esitellä meidän agendaamme silloin, kun puhutaan taloudesta. Jos eh, et ole mukana näissä asioissa, niin olet marginaalinen. No okei, te siellä puhastelette kasvien ja eläinten parissa ja jotain muuta kuin eh, tarvitaan. Mutta nyt on kysymys tulevaisuuden taloudesta ja silloin minä haluan olla paikalla ja antaa meidän osaamistamme silloin, kun puhutaan tulevaisuuden taloudesta. Jos ei mun takia, niin ainakin sen takia, että kustannukset ja hyödyt täytyy tulevat olemaan epätasapainossa, jos me emme ota tätä kestävää näkemystä mukaan. Ei jos ajatellaan ilmastoa, joka lämpenee neljä astetta keskimäärin, silloin meillä on todella vähän etua yhtään mistään taloudesta, jos ekosysteemi ei toimi. Ja, ja jos sen vuoksi minä haluan olla paikalla, kun näistä asioista puhutaan. Ja sitten täällä oli paljon kysymyksiä jotka liittyivät noudattamiseen ja täytäntöönpanoon. Kyllähän me olemme näistä hyvin tietoisia. Me valvomme ja me raportoimme. Ja lähes jokaisessa raportissa otetaan mukaan eri maat ja standardit ja tavoitteet. Sitten me osoitamme, kuinka kaukana ne ovat niistä. Can we do this more explicitly? Voimmeko tehdä tämän jotenkin selvemmäksi, esimerkiksi arvioimaan toimintapolitiikkaa? Osittain voimme. Itse asiassa tällaisten ar- nämä arvioinnit ovat monivuotisessa työohjelmassa ja keskustelemme ympäristö- ja ilmastopääosastossa kollegoiden kanssa siitä, kuinka voisimme jotenkin edesauttaa näitä prosesseja, mitä he tekevät. Me olemme me olemme kyllä asettaneet tietyt rajat ja tämä kuuluu valtuuksiimme. Me emme siis puuttu asiaan muuta kuin me vain toimitamme dataa ja tietoja, mutta me emme sitten mene ollenkaan tähän täytäntöönpanon seurantaan. Se selkeästi kuuluu komissiolle. He käyttävät paljon komissiossa meidän dataamme täytäntöönpanon valvomisessa, mutta me emme ole mukana tässä prosessissa ollenkaan. Tämä liittyy myös siihen, että olemme ensimmäisen sukupolven virasto ikään kuin, eikä tämä ole asia, joka kuuluu valtuuksiimme. Valvonnan ja raportoinnin tarkastusten osalta meiltä on pyydetty vahvempaa pohjaa niin, että komissio voi toimia virtaviivaisemmin jäsenvaltioiden kanssa ja toimittaa niille tietoa. Ja on sanottava, että, että ehkä myös halvemmalla kuin jos tämä tehtävä annettaisiin konsulttifirmoille, niin kuin joissakin, joillakin lainkäyttöalueilla tällä hetkellä tehdään. Käymme siis rakentavia keskusteluja ympäristöpääosaston kanssa, koska sitä kuinka voimme tähän prosessiin tulevaisuudessa vaikuttaa ja siinä auttaa. I think I have addressed most of the questions. Um... Luulenpa, että olen vastannut nyt suurempaan osaan, suurempaan osaan kysymyksiä. Vielä edustaja Kaputolle ehkä, hän ei ollut täällä, mutta haluaisin tähän vielä päättää puheenvuoroni. Itse asiassa olen pikemminkin optimistisempi nyt kuin kolme-viisi vuotta sitten monilla aloilla, jos ymmärretään pitkän aikavälin muutosten dynamiikkaa, ne ovat aika tärkeitä. Me kaikki olemme oppineet ajattelemaan lineaarisesti ja, ja tällaiset logaritmit ja expo, eksponentiaaliset linjat ovat hyvin merkittäviä, kuitenkin kehitys menee tällaisten murrosten kautta ja uskon, että esimerkiksi kaupunkialueiden liikennejärjestelmät näyttävät hyvin erilaiselta aika lähitulevaisuudessa, jos vain haluamme. Jos teemme selväksi sen, että vuosi 2050 liikennealueiden vähähiilistäminen merkitsee radikaalia valintoja, polttomoottorin osalta ja monien muiden valintojen osalta, ovatko nämä kielteisiä? Eivät. Eihän höyryjunatkaan enää kulje ja silti käytämme junia. Polttomoottori on 1800-luvun tekniikkaan 20-25 prosentin tehokkuus ja, sillä men- ja sellaisella polttomoottorilla, kun mennään tien päässä leipomoon. Onko tämä malli t- tällä vuosisadalla? Kyllä suurimmat, suurin osa ihmistä ymmärtää, että näin ei enää ole. Ja nyt pitääkin pohtia sitä, minkälainen johtoasema Euroopalla tulee olemaan tulevaisuuden liikennejärjestelmien suunnittelussa. Me olemme hyvässä asemassa kyllä. Lainsäädännön osalta olemme koko maan osalla aivan johtoasemassa. Ei kenellä muulla ole tällaista tilannetta. Myös tiedon ja teknologian kehityksessä olemme kärkeä. Meillä on parhaat käytännöt saatavilla ja käytettävissä jo tänään Euroopassa liikenteen siirtymien osalta. Me tiedämme myös linkin terveyteen ja ymmärrämme nämä paremman kuin, paremmin täällä kuin missään muualla. Eli kyllä me tässä voimme onnistua, jos vain haluamme. Sama pätee myös energiajärjestelmiin en ollut ihan yhtä mieltä siitä, että teknologia ei ole vielä käytettävissä. Itse asiassa suurin osa teknologiasta on jo valmis. Nyt pitää vain panna vähän vauhtia pyttyyn ja, ja ottaa mittakaavat käyttöön ja sitten saada riittävästi rahoitusta ja sääntely, sääntely kohdallaan niin, että päästään oikeaan suuntaan. Uskon, että kun me teemme tätä tietopohjaista työtä ja tuemme komission agendaa, niin kyllä eh, tässä vastaamme eh, sekä näihin eh, ilman ja veden saast sopeutumiskysymyksiin ja linkitämme sen myös tähän pitkän aikavälin agendaan, niin se on aivan samoilla linjoilla kuin Euroopan unionin pitkän aikavälin politiikka, energiaunioni, kiertotalous ja nämä muut asiat. Me myös nostamme kissan pöydälle niissä asioissa, joissa olemme vielä jäljessä. Toivon, että olen nyt vastannut suurimpaan osan kysymyksiä ja tietenkin olen valmis ottamaan vielä lisääkin kysymyksiä. Very much. Uh, you have been uh, very Paljon kiitoksia, että olette suuri inspiraation lähde meille kaikille. E, tärkeä, politiikan politiikalle tulevaisuudessakin. Paljon kiitoksia. Oli erittäin hienoa, että olit vieraamannamme tänään. Kiitokset myöskin siitä, että otitte aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin. Ja me... Haluatteko vielä viimeisen sanan sanoa, kun olen puhunut? I forgot to answer one... Ei minä unohdin yhteen ydinkysymyksen vastata eh, liittyen siihen, kuinka tietoa ja koulutusta voimme levittää pidemmälle. Voiko vielä minuutin vastata tähän asiaan? Yksi minuutti vielä, hyvä puheenjohtaja. First of all, we... No, ensinnäkin meillä ei ole kapasiteettia tehdä ympäristökoulutusohjelmia. Meillä on kaksi vastuuta. Yksi on tuottaa informaatiota, joka on ymmärrettävää niille, jotka ovat erikoistuneita aiheeseen. Ja toisekseen, kun me voimme, niin silloin me yritämme saavuttaa yliopistot ja tutkijat vähintään tusinan kerran vuodessa näin, ja silloin minä keskityn heidän rooliinsa, kun luodaan sen tyyppistä informaatiota, että me uskomme tarvitsemamme, kun viedään tätä agendaa pitkällä aikavälillä eteenpäin. Kiitoksia, tämä oli erittäin tärkeää. Paljon kiitoksia, kiitoksia jälleen kerran siitä, että olette vieraanamme. Ja mm, seuraavan mielipiteiden vaihto viraston kanssa. Kiitoksia. So, uh, dear colleagues, uh, this, uh... Hyvät kollegat, näin pääsimme tämän päivän esityslistamme päätökseen. Minun täytyy kertoa teille, että huomenna jatkamme äänestyksellä 10.30 ja koordinaattorit luonnollisesti tapaavat kello 9. Tehän sen tiedätte. Hyvää iltapäivää. Kiitos.